Okay, colleagues, it's... No niin, kollegat. On melkein kymmentä yli yhdeksän ja kuten tiedätte, meillä on kansallisten parlamenttikollegat tulossa. Kello 9.30 he osallistuvat erittäin tärkeään kokoukseen, jossa keskustelemme äh, kehityspolitiikkaa koskevasta eurooppalaista konsensuksesta ja kestävän kehityksen tavoitteista. Ja siellä meillä on äh, 24 jäsenvaltion kehitysasianvaliokunnan jäseniä paikalla. Se on erittäin tärkeä kokous. Monet kollegat on sinne kutsuttu, toivottavasti jäätte sinne. Meillä on myös Pan-Afrikan parlamentin vieraita useammasta Afrikan maasta, joten toivoisin, että jäätte tänne kuuntelemaan heitä, koska me keskustelemme siitä, miten he panevat täytäntöön kestävän kehityksen tavoitteita. Me kuulemme Bertelsmann-säätiöltä siitä, miten meidän jäsenvaltiomme pärjäävät kestävän kehitysten äh, tavoitteiden täytäntöönpanossa. Jokainen YK jäsenvaltio antaa raportin äh, YK korkean tason foorumille siitä, miten ovat pärjänneet, ja Bertelsmann säätiö antaa meille kokonaiskuvan siitä, miten EU jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön kestävän kehityksen tavoitteita, joten meillä on erittäin mielenkiintoinen kokous äh, 9.30-12.30 ja toivon, että kollegat osallistuvat siihen. Mm. Eilen kokouksen aluksi ei ollut paljonkaan kollegoita paikalla. Tämä on Afrikka-viikko, meillä on paljon tapahtumia. Tänä iltana kello 18.45 meillä on demokratian tukiryhmän erityiskokous vaaleista Afrikassa. Meillä on muitakin tapahtumia ja huomenna puhemies järjestää suuren konferenssin Afrikasta, jonne tulee paljon Afrikan maiden edustajia paikalle. Siitä on julisteita ympäri parlamenttia Ja Teidät on kutsuttu tuohon konferenssiin. Te voitte ilmoittaa, jos haluatte puhua siellä ja toivottavasti osallistutte. Meillä on kuitenkin kaksi äänestystä ennen kuin meillä on tämä kokous kansallisten parlamenttien kanssa, joten ensin testaamme, toimivatko koneet. Painakaa nappia. Ja edustaja Venta, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Voisitko odotella pari minuuttia? Sain juuri tiedon, että kollegat ovat jumissa tuolla liikenteessä. He ovat tulossa kuitenkin tänne parlamenttiin juuri. Edustaja Selja Rubi. Yeah. Oletteko valmiita odottamaan? No kello on jo kymmentä yli yhdeksän. Me voimme odottaa vielä minuutin. Koska tämä tilanne on sama kaikille. Toisellakaan puolella ei ole kovin paljon väkeä, mutta emme voi odottaa äh, vartin kokousta, että kollegat ehtisivät paikalle. Tekninen ongelma. Voisimmeko tehdä testiäänestyksen? Voisitko kaikki äänestää jotain? Kaikki painavat nappia. Onko kaikilla äänestyskortit? Ei signaalia. Nyt meillä on joka tapauksessa tekninen ongelma. Meidän on ratkaistava se ensin ennen kuin voimme äänestää. Meidän on pysäytettävä äänestys. We have the um, vote here on the screen in front of me. Meillä näkyy äänestystulos täällä meidän näytöillämme, mutta se ei näy tuolla päänäytöllä. Voiko joku keskustella teknikon kanssa ja ratkaista tämän teknisen ongelman? Teilläkin on tietenkin näyttönne edessä, joten kyllä te kaikki näette tuloksen. Ette näe vai? Shaiken. Kokeilkaapas uudestaan. Kaikki painavat nappia. Ei ole signaalia suurille näytöille. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Meillä on tulokset tässä. Näkyykö se teidän ruuduillanne? Näkyy. Hyvä, tekin voitte nähdä tulokset. No sitten voimme aloittaa. Pyydän anteeksi Bogdan, mutta nyt on melkein varttia yli yhdeksän ja meillä on sitten yhteiskokous puolelta, että meidän on äänestettävä. No niin, ensimmäiseksi kohta yhdeksän sukupuolten tasa-arvo on e kauppasopimuksissa. Valmistelija oli Lola Sanchez. Haluatko Lola sanoa jotain ennen äänestyksiä? Ei. Hyvä, voimme äänestää saman tien. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 19 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan 19. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 35 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 11 vastaan 10, yksi tyhjääni. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa. Kompromissi 7 äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahdeksan kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä 48. On vaikea ymmärtää, kun kukaan istuu keskellä. 48 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Enemmistö on sama. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 57 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 57 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 58. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 59. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Mutta tiukille meni. 60 puolesta vastaan. Tarkistetaan 60. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 61 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 63 puolesta, vastaan, tarkistetaan 63, äänestys alkaa. Ovatko äänestäjät, äänestys päättyy, hylätty. 64 puolesta, vas, 64 puolesta, tarkistetaan 64, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 65 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 65. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 1. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 4. Puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus neljä. Se on varmaan hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kaatuu. Hylätty, koska tasapeli. Suljen tarkistus yksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Suljen tarkistus yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty jälleen tasapeli. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus kuusi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta Tarkistetaan kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15 puolesta. Tarkistetaan 15kin. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16 puolesta. Tarkistetaan 16 myös. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. Ja sitten äänestämme lausuntoluonnoksesta nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Täällä on yksi henkilö, jonka kortti ei, on sisällä, mutta se ei rekisteröidy hänen äänensä. Se voi olla hänen valintansa, sitten on hyvä niin, mutta jos haluatte äänestää, niin painakaa nappia. Jos ette, niin kyllä se käy, mutta tiedoksi vain. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut Lola Sanchezille. Hyvä on. Voimme nyt mennä esityslistan kohtaan 10. Toinen ö, lausunto. Naisten asiainvaliokunnalle. lausunto ja lausunnon valmistelija Flora Marcellesi. Haluatko sanoa jotain? Ole hyvä. Sí, muchas gracias. Solamente decir que la semana... Paljon kiitoksia. Haluaisin vain eh, tuoda esiin, että viime viikolla hyväksyttiin eh, sukupuolikysymyksen toimintasuunnitelma. Tämä on erittäin hieno viesti meille kaikille. Me varmaankin ymmärrämme, että tämän jälkeen meidän täytyy toimia samoin ja edetä sillä tavoin, että kaikki otetaan mukaan. Ja toivottavasti me nyt etenemme COP21 näin. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6. Puolesta vastaan. Tarkistetaan 6. Äänestys alkaa. Anteeksi. Se raukesi, Maria. Menemme tarkistukseen kuusi. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Tarkistus kuusi. Kuusi. Äänestys on auki vielä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Meidän on tehtävä se uudelleen. Meillä on tässä <laughs> opetuskäynnissä miten äänestyskoneita käytetään. No niin, ään, kuusi, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Hylätty. Sitten seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan seitsemän. Äänestys alkaa. Ihan selvästi hylätty. Anteeksi, en huomannut. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi K puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta. Anteeksi, ei. Se raukeaa. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 15 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 18 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 20 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 raukeaa. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 31 puolesta vastaan. Tarkistetaan 31 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 tarkistetaan, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 38 puolesta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. adopted, but it wasn't. 39 wasn't adopted, I was right. 38 wasn't adopted, so it goes 39, yeah? 39 siis. 39 puolesta. 39 puolesta. Vastaan. Tyhjä, hylätty. Sitten 43 puolesta. Vastaan. Hylätty. 44 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta, vastaan tyhjää. Tarkistetaan, 45 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 46 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi I puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistaa 57, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Niin, Enrique Guerrero, tarkistus 60, ole hyvä. Women 60. Haluan vetää sen takaisin. Joo. Tarkistus 60 vedetty pois. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestämme tästä lausunnosta näin muutettuna. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut edustaja Marcelleesille. Kiitoksia. Ja nyt pidämme, keskeytämme kokouksemme ja meillä on kokous kansallisten parlamenttien kanssa. Kutsumme siis kansallisten parlamenttien jäsenet sisään. Okay, colleagues. We're gonna make a start. No niin, kollegat, aloitetaanpa. Eli jos kaikki voisivat istutua, niin voimme aloittaa kokouksemme tänä aamuna. Olemme hieman myöhässä, mutta tiedän viera, että vieraamme kansallisista parlamenteista ja panafrikkalaisista parlamentista joutuivat löytämään salin. Ja se ei ole aina ihan helppoa, kun nämä rakennukset ovat vähän monimutkaisia. No niin, kehitysasiavaliokunnan puolesta haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaikki tänä aamuna. Tämä on erittäin tärkeä ähm, mielipiteen vaihto meidän mielestämme. Toivottavasti se on teillekin hyödyllinen. Ja ajatus tänään on puhua äh, yhdistyneen näiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja keskustella teidän kanssa eh, siitä tavasta, jolla Euroopan unioni aikoo panna täytäntöön nämä kestävän kehityksen eh, tavoitteet ulkoisessa politiikassaan. Tiedän, että suurin osa teistä on eh, ulkosuhde valiokunnasta, parlamentista, niin te keskitytte siis suhteisiin ulkomaailmaan, mutta kestävän kehitysten tavoitteiden täytäntöönpanossa on myös toinen aspekti, nimittäin kansallinen täytäntöönpano. Ja Euroopan unionissa on erillinen äm, äm, ähm, erillinen pilari, jossa katsotaan, että omat toimemme täyttävät kestävän kehityksen tavoitteiden äm, äh, tavoitteet. Tämä, minä olen Linda Mäkävän ja olen tämän valiokunnan puheenjohtaja. Meidän valiokunnassamme on jäseniä monista eri Euroopan unionin maista ja poliittisista ryhmistä. Haluaisin mm, toivottaa teidät tervetulleiksi. Olemme iloisia siitä, että olette täällä ja toivottavasti keskustelumme on mielestänne hyödyllistä meillä on täällä myöskin yhdistyneen kansakunnan edustajia, komission edustajia ja Euroopan ulkosuhdehallinnon edustajia. Ulkosuhdehallintohan hoitaa meidän ulkopolitiikkamme. Meillä on myös vierailija Bertelsmann-säätiöstä ja kestävän kehityksen ratkaisujen verkostosta. He antavat meille ulkoisen näkökulman kulman siitä, miten kestävän kehityksen tavoitteita panemme täytäntöön. Ja sitten minulla on kollegoita, jotka ovat mukana tässä juontamassa tätä kokousta. Annan sitten puheenvuoron Eleni Teoharukselle, joka juontaa ensimmäisen session. Tämä kokous lähetään suoratoistona verkossa, eli jos haluatte, että ihmiset kotopuolessa katsovat tätä, niin voitte lähettää heille viestiä, he voivat seurata tätä suoratoistona meidän nettisivuiltamme. Meillä on tulkkaus kaikille virallisille EUn kielille, paitsi hollanniksi, sloveniaksi, maltaksi, latviaksi ja iiriksi, eli voitte seurata tulkkausta, voitte täällä valita sen kanavan, joka vastaa sitä tulkkauskieltä, jonka, tai haluatte, sitä kieltä, jota haluatte kuunnella. Eli katsokaa tuon ympärillenne koppien numeroita ja valitkaa sitten se kanava, jota haluatte kuunnella. Valiokunnan jäsenet voivat eh, pyytää puheenvuoron nostamalla käden. Jos olette sitten taas kansallisen parlamentin jäsen ja haluatte puheenvuoron, niin eh, täyttäkää tuo puhujakortti, joka löytyy teidän pöydältänne. Täyttäkää se. Ja jos panafrikkalaiset eh, vieraamme haluavat puhua, niin heilläkin on tällainen kortti pöydällä. Ja sitten vaan nostatte sen ja annatte sen vahtimestareille, jotka tuovat nämä kortit meille, tai sitten tuotte sen meille itse tai annatte sen vahtimestarille ja vahtimestari tuo sen tänne puheenjohtajalle niin, että voimme varmistaa, että meillä on riittävästi aikaa, että kaikki saavat puheenvuoron. E, voitte nyt täyttää nämä kortit, jos haluatte puhua, niin sitten voimme jo suunnitella puhujalistan. Meillä on kaksi sessiota. Ensimmäisessä käsittelemme kehityspolitiikkaa koskevaa eurooppalaista konsensusta. Se on se, miten EU aikoo panna täytäntöön kestävän kehityksen tavoitteita. Toisessa osassa käsitellään yksittäisiä maita ja kuinka ne panevat täytäntöön kestävän kehityksen tavoitteita. Miettikää kummassa se, jos haluatte puhua. Sanon tämän, koska täällä on paljon ihmisiä ja mahdollisesti paljon puhujia. Me tulemme rajoittamaan teidän puheaikaan. Teille sitten sanotaan, että saatte kaksi minuuttia, kaksi ja puoli, ehkä puolitoista minuuttia ja kellotamme teidän puheenvuoronne ja pyydämme teitä pitämään kiinni puheajasta, jotta olisimme oikeudenmukaisia. Ja ennen tätä, niin pyydän teitä katsomaan videon kestävän kehitysten tavoitteiden täytäntöönpanosta, joka nauhoitettiin Euroopan parlamentin tapahtumassa YK-päivänä.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 Well, thank you very much for that video. It's made by... Kiitoksia tästä videosta. Se oli YK eh, tekemä video ja tulemme eh, pian kuulemaan puhujaa YKsta. Haluaisin kiittää erityisesti Arne Liitsiä, joka on yksi kollegoista, joka on auttanut eh, järjestämään tämän päiväistä tapahtumaan. Tämän ähm, päivän päätteeksi. Heillä on, hänellä on nuo samat kortit ja voitte ottaa kuvan. Jokainen voi tehdä oman sitoumuksensa, voitte valita mitä tavoitetta haluatte korostaa ja voitte sitten välittää sen sosiaalisissa medioissa maassa. Joten tämän mm, aamukokouksen päätteeksi nämä kortit ovat käytössänne ja voidaan tehdä ehkä toinenkin video näistä kestävän kehityksen tavoitteista. Koska tämä on YK on aloite, halusimme kutsua YK on esittelemään kestävän kehityksen tavoitteet teille. Meillä on Barbara Pesce Monteiro täällä, joka on UNDPn toimiston johtaja Brysselissä. Hän pitää alustuspuheenvuoron. Hän on suuri kestävän kehityksen tavoitteiden tukija. Hän oli myös tuossa videolla, joten Barbara, sinulla on puheenvuoro. Thank you very much. I wasn't aware that video is going to pass, <laughs> so I feel... Paljon kiitoksia. En tiennyt, toimisiko tämä video. Tässä tuli monia tärkeitä asioita. Paljon kiitoksia siitä, että kutsuitte minut paikalle ja kiitokset erityisesti tämän tapahtuman järjestämisestä. Uskoakseni suuri osa siitä työstä, mitä me tuumme varmistaa sitä, etteivät nämä aiheet jää vain keskusteluksi, vaan että ne ovat poliittisessa työssä mukana. Eri toimijat täytyy saada mukaan. Ja itse asiassa asiat etenevät tällä hetkellä melkoisen nopeasti. Te olette varmaankin saaneet mahdollisuuden jo keskustella asiasta, mutta kyseessä on toimintasuunnitelma, joka koskettaa yrityksiä, paikallishallintoa, myöskin parlamentteja, kuten mainitsin, ja se tosiasia, että Euroopan parlamentti ja kansallisparlamentit yhdessä keskustelevat asiasta nyt, on uskoakseni jotakin todellakin voimaannuttavaa. Tämä on hyvin oikea-aikaista, kuten tiedätte, COP21-kokous päättyi juuri, kuten tiedätte, ja nyt on saatu huomiota sille, että nämä kysymykset ovat erittäin kiireellisiä. Kyseessä ei ole jotakin, mitä voisimme jättää seuraaville sukupolville. Tämä koskettaa joka päivä meitä kaikkia. Pähkinänkuoressa varmaankin kaikki tiedätte hyvin paljon kestävän kehityksen tavoitteista, mutta tarkoituksena on todellakin taata sen, ettei kukaan jää jälkeen missään. Tämä suunnitelma on sellainen, josta puhun hyvin paljon ulkopuolella, mutta te olette omissa maissanne ja Euroopassa parlamentin jäseniä. Tässä kyseessä, kuten videolla mainitsin, ovat todelliset ihmiset. Kyseessä on se, ettei kukaan jää kansallisten ohjelmien ulkopuolelle tai kukaan jää kehityksen hyödyistä sivuun. Nyt, nyt puhumme kestävän kehityksen tavoitteista, SDGstä. Tämä on universaalia, se koskettaa Eurooppaa ja kaikkia muitakin maita maailmassa. Itse asiassa tämä on osa siitä keskustelua, joka on hyvin voimakasta Euroopassa tällä hetkellä. Meillä on hyvin positiivinen suunnitelma, suunnitelma, joka kehittyy, mm, keskittyy kulutuksen kestävyyteen, muuhun kestävyyteen. Tämä koskettaa myöskin nuoria, nuoria naisia, ihmisiä. Tämä koskettaa monia kysymyksiä, jotka koskettavat äh, kaikkia meidän maitamme. Jos me puhumme työllisyydestä, kyseessä on se, että kehittyviin maihin täytyy luoda työpaikkoja. Tämä on, kuten eräs parlamentin jäsen mainitsi, asia, joka vähentäisi ehkäpä maahanmuuttoliikettä Eurooppaan, mutta kyseessä on myöskin hyvin tärkeä agenda Euroopan sisällä. Jos me voimme tähän suunnitelmaan sitoutua rakentavalla tavalla, ehkäpä joudumme keskustelemaan tulevaisuudessa vähemmän ongelmista ja enemmän myönteisistä visiosta ja sellaisesta, johon liittyy aikataulu. Kyseessä on luonnollisesti hyvin kunnianhimoinen agenda, erät sanovat ehkäpä jopa liian kunnianhimoinen sellainen. Tämä on kuitenkin neuvottelun tulosta ja nyt Bonnissa ja Pariisin sopimuskeskusteluissa näemme, että todellakin on tarve olla kunnianhimoinen. Nyt kaikkien pitäisi ymmärtää, mikä tilanne on ja meidän pitäisi saattaa liikkeelle kaikki toimijat kaikkialla. Ja näistä syistä minä olen Brysselissä, teen töitä Brysselissä usein täällä parlamentissa, nimittäin siksi, että Euroopan unioni on erittäin tärkeä. Sen toimielimet ja jäsenmaat. Me haluaisimme, että Euroopan unioni johtaa toimintaa niiden sopimusten kautta, joita me teemme ja niiden toimeenpanon täyt- kautta. Me usein sanomme, että monia tärkeitä sopimuksia ei voida tehdä YK puitteista ulkopuolella, mutta emme mekään niihin pystyisi, ellei meillä olisi Euroopan unionin jäsenmaiden ja toimielinten tukea. Kyseessä on strateginen toimeenpano todellakin. Tämän konsensuksen josta kohta puhumme. Konsensuksen toteuttaminen on hyvin myönteinen asia. Tässä Euroopan unioni on tulevina 15 vuotena toteuttamassa eri tavoitteita kumppanuusmaiden ja meidän kumppanuusmaidemme mukana. Me olemme hyvin vahvasti vaikuttaneet asiaan, sillä uskoakseni se on hyvin tärkeää ja vaikuttava. Ja uskoakseni, mikä on myöskin hyvin vaikuttavaa, on se, että tämä ylittää eri ohjelma, sektorit, eri suunnitelman osiot. Me myöskin tarkastelemme sitä, kuinka strategisesti voimme tehdä yhteistyötä tässä täytäntöönpanossa, sillä siinäkin on asioita, jotka meitä yhdistävät. Kuten tiedätte, YK on nyt uudistusprosessissa. Meidän on tarkoitus palvella tavoitteitamme ja yksi kestävän kehityksen tavoitteiden ähm, avaimista 2030 ohjelmassa on se, että kyseessä eivät ole sektorit. Meidän täytyy saattaa eri alat yhteen toimimaan yhdessä, että saisimme tavoitteemme tavoitettua. Esimerkiksi jos puhumme köyhyyden vähentämisestä, meidän täytyy myöskin tarkastella epätasa-arvoisuutta, meidän täytyy tarkastella sukupuoliulottuvuutta, kuten parlamentin jäsenin tuolla mainitsikin videolla. Me ei voi talouden kasvua käsitellä käsittelemättä näitä kysymyksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tehdä puitteistossa yhteistyötä. Tämä ei ole ensimmäisen kierroksen aihe, mutta haluaisin silti korostaa hyvin vahvasti sitä, että näin voi tapahtua vain, jos kaikki meistä toimivat ja jos Euroopan johtava rooli – toimii ja se on mahdollinen vain, jos Euroopan unioni itse toimii. Haluaisin nyt tästä äh, monentasoisesta ähm, toimijafoorumista kiittää komissiota. Komissio on myöskin äh, tehnyt äh, kertomuksen täytäntöönpanoon liittyen puolitoista vuotta ohjelman käynnistymisen jälkeen sekä ulkoisesti että sisäisesti tehtävän arvioon, ja tämä on mielestäni hyvin positiivinen asia. Me tarvitsemme myöskin tietenkin kuvan siitä, mitä jäsenmaat tekevät. Me arvostamme hyvin paljon sitä, että korkean tason äh, poliittisissa kokouksissa viime kesänä ja edellisenä kesänä monet Euroopan unionin jäsenmaat ovat, ja lähes tulkoon enemmistö itse asiassa, antanut kertomuksen siitä, mitä tekee. Esimerkiksi huomenna Belgia järjestää hyvin suuren kokouksen, jossa se oman kertomuksensa esittelee belgialaisille yrityksille, yksityissektorille, nuorille, paikallishallinnolle jotta kertomus jaettaisiin heidän kanssaan ja jotta meillä olisi erittäin selvä kuva siitä, kuinka äm, kehitysohjelman täytäntöpano toimii ja kuinka me voisimme saattaa eri tahot liikkeelle niin, että nämä olisivat mukana samassa prosessissa täytäntöönpanoa ajamassa. Nämä korkean tason poliittiset foorumit ovat jotakin, mitä on järjestetty agendalla alusta lähtien. Niitä tapa järjestetään joka heinäkuu. Siellä eri maat omia katsauksiaan esittelevät. Tämä on tärkeää, sillä se tarkoittaa sitä, että maat tuntevat omistajuutta ja tämä agenda ei enää ikään kuin sakota niitä, jotka eivät toimi, vaan vahvistaa vapaaehtoista toimintaa hallitusten ja eri elinten toimia, mutta myöskin muiden toimijoiden toimia siellä, koska tämä agenda on hyvin suuri ja monimutkainen, niin sitä ei voida toteuttaa vain hallitusten työllä. Tämä vaatii todellakin eri toimijat yhteiskunnasta mukaan. Brysselissä istuessaan välillä kuulee tai saa sellaisen tunteen, että ei kovinkaan paljon tapahdu, mutta itse asiassa hyvin paljon tapahtuu. YK on saanut yli sadalta maalta pyynnön saada tukea kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanossa ja me olemme jo lähettäneet äh, moniin maihin ähm, UNDPn johdolla mission, jonka tarkoituksena on auttaa hallituksia ymmärtämään, äh, mikä agenda on, mitkä sen tavoitteet ovat ja minkälaiset kehityksen tavoitteet, tavoitteiden täytäntöönpano on, mitkä puutteet ovat ja kuinka voidaan taata se, että nämä puutteet katetaan myöskin, mikä on vertailukohta ja mikä on aikataulu. Hyvin paljon tapahtuu tällä hetkellä ja haluaisin myöskin korostaa tämän päivän puheessani parlamenttien roolia. Samalla tavoin kuin tämä ei ole vain hallitusten vastuulla oleva työkenttä, toteaisin, että parlamenttien vastuu kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa on erittäin suuri. Kyseessä on se, että meidän tulee varmistaa hallitusten tahtotila. Kuten tiedätte, eri valtionpäämiehet ovat tämän allekirjoittaneet ja sitoutuneet sopimukseen. Ja nyt kaikilla rakkaudella kyseessä eivät ole YK on kehittävän kehityksen tavoitteita, vaikka niitä tuemmekin. Nämä ovat jäsenmaiden tavoitteita. Kaikki heistä pääministeri tai presidenttitasolla ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen. Ja niinpä kyseessä on heidän ohjelmansa ja me Euroopan unionin, YK ja eri kehitysrastojen kanssa tuemme hallituksia tässä kehitystyössä. Tai ehkä hallituskaan ei ole oikea sana. Kyseessä on enemmänkin se, että maat täytäntöönpanevat ohjelmaa. Kyseessä on se, että meillä on konkreettisia toimia. Kyseessä on se, että talousarviot ovat ähm, tarpeellisen politiikan mukaisia. Ja jopa Euroopan parlamentin tasolla, jos toimielimet ovat sitoutuneet ähm, rahoitukseen, meidän täytyy varmistaa se, että nämä hyvät sanat muuttuvat hyviksi teoiksi. 15 vuodessa tämä ohjelma pitäisi toteuttaa. Meillä on kunnianhimoinen aikataulu. Ähm, tarvitsemme rahoitusta tähän prosessiin ja meidän täytyy varmistaa se, että kaikki todellakin olemme tämän hyvin, hyvin vahvan sitoumuksen tasolla. On pakko sanoa, että kun puhun parlamentin jäsenille, Afetille ja Deville, Meillä on hyvin vahvaa sitoumusta olemassa, enkä ole varma siitä, että tätä samaa sitoumusta ja tietämystä on vielä muissa valiokunnassa parlamentissa. Tämä on yksi haasteistamme, sillä kyseessä ei enää ole vain kehityspolitiikka, kyseessä on paljon laajempi agenda. Ja tässä yhteydessä haluaisin jakaa teidän kanssanne muutamia hyviä käytänteitä, joita on toimeenpantu monissa maissa. Uganda esimerkiksi on luonut parlamentaarisen foorumin kestävän kehityksen tavoitteiden osalta. Se on valiokuntarajat ylittävä ja se ei tarkastele vain toimeenpanoa, vaan rohkaisee dialogiin ja analyysiin. Ja tämän lisäksi kasvattaa kapasiteettia. Trinidad ja Tobago on luonut ähm, kestävän kehityksen ähm, sekä valiokunnan, joka voi tarkastella läpileikkaavasti energia- ja vesikysymyksiä esimerkiksi ja koulutusta, jota tämä vaatii, hallituksen vastuutta, paikallisten resurssien liikkeelle saattamista ja niin edespäin. Jopa Pakistanin kaltaiset maat ovat juoneet, luoneet kestävän kehityksen äm, työryhmän. Tämä on jotakin siis, mitä monet maat toimeenpanevat. Valitettavasti tähän mennessä näin on tapahtunut enimmäkseen kehittyvässä maassa, maailmassa. Afetissa ulkoasian valiokunnissa, parlamenteissanne näin näitä kysymyksiä käsitellään. Mutta nyt jos kysyisin teiltä, mitä tämä tarkoittaa teidän omassa parlamentissanne ja mitä mahdollisuuksia on? No, tilanne on erilainen Saksassa. Näin toiminta meillä on. Saksassa parlamentaarinen seurantaryhmä, joka seuraa työtä ja tukee vuoropuhelua. Tämä on tällaisen pit korkean tason foorumista esimerkki. YK on ja on jo tehnyt eräs niin, että se voi olla parlamentille erilaisia työkalupakkeja. Me teemme eri parlamenttien kanssa yhteistyötä eri mantereilla, arvioimme niiden kapasiteettia ja autamme niitä erityisin toimin ja välinein, jotta voisimme nähdä, kuinka he voisivat virtaviivaistaa kestävän kehityksen asiat muuhun politiikkaan. On hienoa, että me olemme saaneet näitä kysymyksiä mukaan ohjekirjoihin. Ne voivat olla erittäin hyödyllinen väline. Päättäisin puheenvuoroni tähän. Kyseessä on nyt todellakin totutun mallin muuttaminen. Kestävän kehityksen tavoitteet eivät ole mitään rutiinia vaan jotakin uutta. Meidän tapamme toimia ei ole kestävä, meidän tapamme kuluttaa, meidän tapamme elää ympäristössämme ja meidän talouden mallimme eivät ole kestäviä. Tämä liittyy liikenteeseen, tapaamme elää, tämä ei ole kestävää. Meidän itsemme täytyy muuttaa, meidän täytyy muuttaa sitä, mitä teemme päivässä elämässämme, meidän täytyy muuttaa tapaamme luoda politiikkaa, harjoittaa politiikkaa. Ja tähän kuuluu myöskin se, että koko yhteiskunta saatettaisiin liikkeelle ja että me saisimme yksityisen sektorin toimimaan samoin. Ja tämä tarkoittaa myöskin sitä, että meidän pitäisi tukea kumppaneitamme. Tässä mielessä konsensus on ensiarvoisen tärkeää. Meidän täytyy toimia kumppanuuden hengessä. Aina vain toistan tätä. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat kumppanuusasia. Ähm, Go17 ovat kumppanuusasia. Kyseessä ei ole se, että sanelisimme ihmisille kuinka toimia. Kyseessä ei ole vain rahoitus Kyseessä on tapa toimia yhdessä uudella tavalla. Meillä on paljon globaalimpi maailma nykyisin. Meillä on ilmiöitä, kuten maahanmuutto, josta en puhu kriisinä. Meillä on ihmisiä, jotka muuttavat maasta toiseen ja meillä on vakavia ongelmia kumppanuusmaissamme, kun ihmiset lähtevät etsimään parempaa elämää. Ja kestävän kehityksen hengessä meidän tarkoituksemme on auttaa ihmisiä elämään omassa maassaan parasta mahdollista elämää. Paljon kiitoksia. So, so a challenge to us is... Tämä on haaste meille yrittää löytää yhteisiä ole ratkaisuja yhteisiin ongelmiin, joita meillä on yhteisellä planeetallamme. Kansallisella parlamentilla on roolinsa. Jotkut teidän maistanne ovat jo raporteineet YK on korkean tason poliittiselle foorumille, ja jokainen raportti varmaan löytyy YK nettisivulta. Voitte käydä nettisivulla. Minä en tiedä, mitkä maat ovat raportoineet, mutta monet ovat. Euroopan unioni tulee 2019 heinäkuussa raportoimaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisestaan. Joten kertokaa meille, mitä teidän parlamenttinne tekee, jotta jotta hallitus kantaisi vastuunsa ja täyttäisi ne lupaukset, jotka tehtiin New Yorkissa kaksi vuotta sitten. Nyt annan puheenvuoron kollegani Elena Teokarukselle, joka äh, on, johtaa tämän ensimmäisen session, joka käsittelee kehityspolitiikkaa koskevaa eurooppalaista konsensusta, eli sitä tapaa, millä Euroopan unioni aikoo panna täytäntöön kestävän kehityksen tavoitteet. So, ladies and gentlemen, welcome. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Demokratia, tyyssiä. On hienoa saada juontaa tätä tärkeää osiota. Ensinnäkin haluaisin kiittää Barbaraa aloituspuheenvuorostaan. ja haluaisin toistaa nämä tervetulosanat, jotka puheenjohtajamme esitti tämän kokouksen alussa. Lisäksi haluan sanoa, että on hienoa, että olette paikalla täällä. Kuten jo sanottu, että täällä on panafrikkalaisen parlamentin jäseniä, tunisien, Nigerian ja Marokon parlamentin jäseniä ja tietysti 25 jäsenvaltion parlamentilta ja en tiedä, ovatko he kaikki täällä, mutta joka tapauksessa tervetuloa. Nimeni on Eleni Teokarus, tulen Kyproksesta ja olen kehitysvaliokunnan jäsen. Arvoisat kollegat, YK on 2030 agendaa vastauksena, joka käsittelee kestävää kehitystä ja muita tärkeitä kansainvälisiä sopimuksia, jotka on hyväksytty vuonna 2015 kuten Pariisin ilmastosopimus Sendai-kehys, jolla pyritään riskiä vähentämään luonnonkatastrofissa Addis Ababaan toimitusohjelma, joka käsittelee kehitysrahoitusta. Niin vastauksena tähän kaikkien EU aloitti sen, että se tarkasteli kehitysyhteistyöpolitiikkoja, josta on sovittu 2005 kehityspolitiikkaa koskevassa Euroopassa konsensuksessa Tavoitteena oli laatia strategia, jolla saavutetaan kestävän kehityksen tavoitteet ja piti hyvä, äh, sopeutua globaaleihin haasteisiin, kuten maahanmuutto, ilmastonmuutos ja turvallisuus. Henkilökohtaisesti minulle tämä on kriisi, eikä vain ongelma. Me Etelä-Euroopassa koemme tämän kriisiksi, kuten kokouksen osio osoittaa. Uusi keskustelukausiverkollinen konsensus on Euroopan vastaus sille, miten pannaan täytäntöön kestävän tavoitteet kehittyvissä maissa. Uuden konsensuksen tärkeys piilee siinä, että tarjotaan yhteisiä vastauksia EU-jäsenvaltiotasolla näihin tavoitteisiin liittyen. Pitää ottaa myös arvot, periaatteet ja pääaspektit kehityspolitiikassa mukaan lukien sen täytäntöönpanossa. Uusi koskeva eurooppalainen konsensus allekirjoitettiin neuvoston komission ja parlamentin toimesta kesäkuussa 2017. Tämä valiokunta vastasi neuvotteluista komission neuvoston kanssa ja onnistui pääsemään sopimukseen. Kaksi esittelijä nimitettiin mikäli poikkeuksellista ja sillä pyrittiin takaamaan suurimman konsensus toimielinten välille esittelijät, arvostettu ja kokenut kollegamme herra Venta ja herra Noiser ovat täällä myös tänään. Ja he puhuvat lisää neuvottelusta, jotka johtivat konsensuksen hyväksymiseen. Ja he puhuvat siitä sitten lisää. Sitten Gaspar Frontini, joka on DEFCO-pääosaston kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehityspolitiikan vastaavista asioista vastaava johtaja. Ja hän puhuu kestävän kehityksen tavoitteista lisää. Ja sitten kaikki edustajat voivat esittää kommentteja ja kysymyksiä. Tässä kohtaa annan puheenvuoron edustaja Ventalle neljä minuuttia. We have a dictator here. <laughs> okay, thank, thank you, Chair, but I, use, I will use my mother tongue. Ja także, Szanowni Państwo, przedstawiciele parlamentów narodowych, witam Państwa na tej pierwszej części naszego spotkania. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa kaikille myöskin kansallisten parlamenttien edustajille. Paljon on sanottu tähän mennessä. Eurooppalainen kehityspolitiikkaa koskeva konsensus on yhteinen poliittinen eh, neuvoston, komission ja parlamentin julkilausuma. Minun eh, iloni oli edustaa Euroopan parlamenttia neuvotteluissa. Neuvotteluja johti Maltan puheenjohtaja valtio yhdessä äh, kollegoini kanssa ja puheenjohtajamme tuella onnistuimme pääsemään sopimukseen. Miksi me tarvitsimme tätä uudenlaista lähestymistapaa kehityspolitiikkaan? Äh, edeltävät puhujat mainitsivatkin tämän jo kun katsotaan poliittista tilannetta, kansainvälistä tilannetta, se on uusi, on haasteita. Kahdeksan kestävän kehityksen tavoitetta äh, äh, äh, maailmanlaajuisen kehityksen tavoitetta ovat, ne on nyt siirretty kestävän kehityksen tavoitteisiin, 17 kestävän kehityksen tavoitteisiin. Siksi tarvittiin uutta eurooppalaista lähettymistapaa, joka sopii 2030 agendaan ja sen tavoitteisiin. Eli maailmanlaajuinen toimintasuunnitelma, joka keskittyy ihmisiin, rauhaan, hyvinvointiin, kumppanuuteen. Siksi tämä konsensus on erittäin tärkeä elementti, koska se muuttaa Euroopan unionin yhteistyöpuitteistoa. Se luo uusia prioriteetteja, kun on kyse köyhyydestä, sen vähentämisestä, kestävästä kehityksestä, epätasa-arvon poistamisesta ja monista muista asioista, jotka liittyvät taloudellisiin haasteisiin, yhteiskunnallisiin ja ympäristöongelmiin. Kuten me kaikki tiedämme, Euroopan unioni ja e, sen jäsenvaltiot lahjoittavat e, suurimman osan e, tuesta maailmassa. Me olemme suurimpia lahjoittajia 70 yli 60 miljoonaa. Eli pääsy, puhtaan veden saanti, työpaikkojen luominen, monet muut kysymykset. Äh, kolikon toinen puoli on virallinen kehitysapu, joka on konsensuksen pohjalla, sitoumustemme pohjalla. 0,7 äh, prosenttia äh, BKTstä tulisi antaa tähän tavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä. Meidän me Euroopan parlamentin näkökulmasta, oli erittäin tärkeää, että konsensuksessa mainittiin johdonmukaisuus ja kaikkien toimien parempi koordinointi EU-ssa ja jäsenvaltion tasolla sekä hyvän hallintotavan vahvistaminen, kansalaisjärjestöjen vahvistaminen ja sitoutuminen ja vastuunotto. Ja siksi tässä yhteydessä on erittäin tärkeää, että kansallisten parlamenttien roolia äh, vahvistetaan samoin kuin paikallishallinnon, aluehallinnon ja kansalaisyhteiskunnan roolia. Ja tässä puhutaan poliittisesta tuesta, budjettituesta ja myös äh, demokraattisesta valvonnasta omissa maissamme ja muissa maissa, esimerkiksi kehitysmaissa. Meidän suuri sitoumuksemme on yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus, jonka tarkoituksena on saada aikaan reilua kauppaa. Se on tärkeä osa tätä konsensusta. Kaikki tämä liittyy myös turvallisuuteen ja hyvään siirtolaisuuspolitiikkaan. Tämä on tärkeää, koska jos katsomme kaikkia näitä kriisejä, niin tämä on erittäin tärkeä elementti, kun torjutaan pakkosiirtolaisuutta, koska poliittiset poliittisesti vakaat maat ovat vähemmän heikossa asemassa ja sitten tällaista eh, pakko eh, alla syntyvää siirtolaisuutta ei synny. Meidän on tuettava kaikkia niitä mekanismeja, jotka johtavat parempaan hallintoon. Tässä minun puheenvuoroni haluaisin antaa puheenvuoron kollegalle Noavetille. Thank you. Okay, thank you very much, uh, Eleni. Eh, paljon kiitoksia Eleni, paljon kiitoksia Bogdal. Hyvät kollegat kansallisista parlamenteista, afrikkalaisista parlamenteista, Pan-Afrikan parlamentista, uskokseni on hyvä merkki ajatellen tulossa olevaa Euroopan unionin ja Afrikan maiden huippukokousta, että olette täällä tänään keskustelemassa meidän kanssamme kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanosta. Puhun eh, nyt SND kanssa esittelijänä. Tässä asiassa olen tehnyt työtä eh, edustaja Bogdanin, Bogdan Ventan kanssa. Ja vielä huomio, koska tulen Saksasta. Ei me nyt ole hallitusneuvotteluja neuvottelussa päässeet aivan tulokseen, mutta meillä on hyvä konsensusta Euroopassa silti, että me osoittaa, että saamme tehtyä yhteistyötä emme vain suurimpien puolueiden välillä, vaan kaikkien muidenkin puolueiden välillä Euroopassa. Kollegani ja minä menestyksellä olemme korostaneet sitä, että kehityksen poistaminen on yhä kaikkein tärkeimpiä tavoitteitamme konsensuksessa, kuten myöskin poliittinen johdonmukaisuus kehityksen alalla. Köyhyyden poistaminen on jotakin, mitä pidetään yhteiskunnallisen ja ympäristöllisen ulottuvuuden vuoksi hyvin tärkeänä, ja se on mukana kestävän kehityksen tavoitteissa jotta pääsemme tähän 0,7 äh, virallisen kehitysavun tavoitteen jäsenmaidemme pitäisi tavoittaa. Valitettavasti meillä ei ole nyt uutta aikataulua tavoitteille, kun aikaisemmin konsensuksessa mainittiin. Tämä tarkoittaa sitä, että teidän täytyy pitää hallituksenne vastuullisena siinä, että he noudattavat tätä virallisen kehitysavun 0,7 prosentin tasoa. Uusi konsensus vahvistaa tämän lisäksi myöskin COP21 sitoumukset. Ilmastonmuutos liittyy ähm, laiduntamiseen ja viljelyyn hyvin läheisesti, jotta me pääsisimme aliravitsemuksesta ja nälästä eroon. Meidän täytyy toimeenpanna suunnitelmaa sillä tavoin, että pieniä viljelijöitä ja karjankasvattajia tuetaan rahoitusmekanismeilla – jotka otetaan käyttöön heidän tarpeidensa mukaisesti niin, että he voivat sitten maatalousyrittäjyyttä harjoittaa, muodostaa osuuskuntia ja niin edespäin. Tähän liittyvät myöskin sosiaaliset ja ympäristöstandardit konsulsuksessa on mukana, arvokkaan työn, yhteiskuntavastuun, vastuun tukeminen ja investoinnit kehittyviin maihin. Meidän parlamentin jäsenien pitää tehdä läheistä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa ja korostaa jatkuvaa valvontaa, että voimme varmistaa sen, että näitä standardeja toimeenpannaan ja että näemme muutoksia ihmisten elinolosuhteissa. Yksi huomio vielä humanitaariseen apuun liittyen, koska sitä ei tämä konsensus niinkään kata. Meidän täytyy pohtia asiaa vielä. Ja toisaalta joka tapauksessa kehitysvaliokunnassa me olemme hyvin sitoutuneita tähänkin kysymyksiin. Elinolosuhteiden parantaminen saattaisi vaikuttaa siihen, että maahanmuuttoa ilmenee vähemmän tai painetta siihen vähemmän pitkällä aikavälillä. Tämä voi myöskin myönteisellä tavalla vaikuttaa kestävän kehityksen toteutumiseen. Maahan muuttopolitiikka täytyy tehdä täysin kunnioittaneen eri sitoumuksia. YK on ja muiden jäsenmaiden täytyy tehdä holistinen, kattava lähestymistapa ja samalla käsitellä maahanmuuton taustalla vaikuttavia syitä. Me olemme onnistuneet työssämme siinä, että olisimme kehitysyhteistyön ja maahanmuuton hallinnan negatiivisella tavalla yhdistäneet. Odotanpa siis mielenkiinnolla tulevaa kokoustamme. Se ensi vuoden marraskuussa. Silloin voin kuunnella teitä ja kuulla, mitä olemme yhdessä saaneet aikaan ja mitä me olemme toimeenpanneet kansallisten parlamenttien kanssa yhdessä kehittävän kehityksen tavoitteiden alla. Kiitos. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας καλωσορίσω και στην γλυκύτατη... Kiitos. Haluaisin toivottaa teidät nyt tervetulleeksi kaunilla äidinkielelläni niin Kreikalla ennen kuin annan puheenvuoron herra Frontinille. Pyydän, että jos olette puheenvuoron, nostakaa kättänne nyt. Jos olette parlamentin jäseniä, jos olette kansallisesta parlamentista, niin pyydän täyttämään tuon puhujakortin tai puheenvuorokortin, jos ette ole vielä niin tehneet. Herra Frontini, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikkiin. On hienoa olla täällä ja puhua konsensuksesta monista syistä. Puhun tästä pitkin esitystä, mutta tämä on ilo minulle, koska tätä työtä on tehty yhdessä toimielinten kanssa, erityisesti Euroopan parlamentin kanssa. Ja olin komission neuvottelija ja oli hienoa tehdä yhteistyötä kahden esittelijän ja valiokunnan puheenjohtajan kanssa. Nyt menen kuitenkin suoraan tähän esitykseen, koska millä on melko vähän aikaa ymmärtääkseni. Ensimmäiseksi, no tämä ensimmäinen asia on jo sanottu, mutta se korostaa sitä yksi tärkeä osa konsensusta on se, että tuo se kirja allekirjoitettiin korkeimmalla tansalaisen sen teki komission puheenjohtaja, parlamentin puhemies, ja neuvoston puheenjohtaja neuvoston puolesta ja jäsenvaltiot kansallisessa kapasiteetissaan, joten asiakirja pätee EU-tason yhteistyöhön, mutta myös kahdenväliseen yhteistyöhön jäsenvaltioiden välillä. Tämä on yhteinen kehys ja puitteisto, mikä on tärkeää muistaa, koska järjestelmässä on yksi EUn kehityspolitiikka, mutta myös 28 kahdenvälistä yhteistyön muotoa EU-sisällä. Ja kaikki, mitä voimme tehdä, jotta saadaan johdonmukaisempaa täytäpanoa kaikista näistä politiikoista, on tosiaan se, mitä voimme tehdä parhaiten, jos halutaan parantaa kokonaisyhteistyön tehokkuutta. Ja tietysti lähtee liikkeelle yhdestä yhteisestä asiakirjasta, joka asettaa suunnan kaikille, on hyvä tapa käynnistää tuo johdonmukaisuus ja johdonmukainen toiminta ja koordinointi. Uusi eurooppalainen konsensus yrittää vastata useisiin globaaleihin haasteisiin, jotka olemme nähneet, mutta lisäksi sillä pyritään vastaamaan uuteen agendaan, kansallisen agendaan, joka muuttaa tapaa, jolla nähdään kehityspolitiikka ja kansainvälinen yhteistyö. Jos muistatte kestävän kehityksen tavoitteet, ne ovat järjestelmä, jossa kehittyvät maat kokivat ongelmia ja kehittyvät maat auttoivat niitä ja olettamus oli, että kehittyvät maat, niillä ei ollut ongelmia. Kestävän kehityksen tavoitteet, no siinä tilanne on täysin toisenlainen, siinä kaikki maapallon maat tulevat yhteen ja yrittävät ratkaista ongelmansa, jotka ovat useimmiten yhteisiä ongelmia, ja tämä tehdään koordinoidun toimin, ja tähän halusimme puuttua. Joten meillä on eurooppainen konsensus. Seuraava dia, kiitos, joka pyrki vastaamaan tuohon Tämä kuolleisuus tulee tämän viiden P-kirjan mukaan ihmiset, planeetta, vauraus, rauha ja kumppanuus. Viisi periaatetta. Näin ollen halusimme osoittaa, että kehityspolitiikkaa ei voi katsoa eristyksissä, se on osa laajempaa ponnisteluja kansainvälisissä eu suhteissa ja jäsenvaltion suhteissa. Tästä syystä halusimme työstää yhteyksiä kehityspolitiikan ja muiden avainpolitiikkojen välillä. Yhteydet turvallisuuteen ei ole rauhaa ilman kehitystä eikä kehitystä ilman rauhaa. Ja sitten yhteys maahanmuuttokysymyksiin, jos se on kriisi, mahdollisuus ja haaste, eikä sitä pidä unohtaa. Meidän tulee käsitellä näitä asioita. Ja sitten humanitaariset kysymykset, myös kehityspolitiikkaa, niitä pitää työskennellä käsi kädessä sitten yhteydet ilmastonmuutokseen, kauppapolitiikkaa, veropolitiikkaa ja muuta. Seuraava Tiedän, että meillä on vähän aikaisen takia, menen nopeasti, mutta pari sanaa siitä, miten tämä voidaan panna täytäntöön. Ensinnäkin paremmin koordinoidut toimet EU- ja sen välillä Tämän takia on erittäin tärkeää, että meillä on tämä yhteinen kokous par, EUn parlamentin, parlamentin ja kansallisten parlamentin jäsenten välillä konsensuksessa on useita toimia, joiden myötä pyritään parantamaan tuota koordinointia, erityisesti yhteisohjelmointi Toiseksi pitää käyttää kaikki ajatuksen lähteitä. Tyrannin kehitysapu on tärkeää ja selvästi pyritään pääsemään tuohon 0,7 prosenttiin BKTstä 0,27 vähintäkehittyneille maille, mutta silti pitää myös käyttää yksityisiä varoja, että on sekarahoitusta, on takuita muun muassa. Yksityinen sektori pitää saada mukaan ja pitää myös saada liikkeelle omat varat, joka on kaikkein tärkein ja vakain rahoituksen lähde kehitykselle. Joten me tulee ottaa kumppaneita, jotta ne päästä liikkeelle ja mukaan. Lisäksi tarvitaan agenda, joka menee pidemmälle kuin yksityisen sektorin hallitukset. Kaikki se ryhmät pitää sisällyttää. Tämä on ihmisten agenda eikä hallitusten toimintaohjelma. Sen takia minusta on myös tärkeää, että olemme täällä tänään puhumassa teidän valittujen edustajien kanssa täällä. Tulokset ja tehokkuus tietysti pitää viedä eteenpäin. Kehityspolitiikkaan vaikuttavan politiikkojen johdonmukaisuus on tärkeää kaikkein tärkeintä on saada oikeat politiikat ja varmistaa, että EU- ja tasolla toimitaan johdonmukaisesti politiikan tasolla. Lopuksi kyse on universaalista toimintaohjelmasta ja konsensus keskittyy kaikkein köyhimpiin ja siihen, että köyhyys poistetaan. Silti tiedämme, että meidän pitää ottaa huomioon erityyppiset kehittyvät maat. Ne ovat hyvin monenlainen joukko, osa on kriisissä, osa on hyvin köyhiä, mutta osa on nousemassa kehittymässä ja ne eivät ehkä tarvitse paljon virallista kehitysapua, mutta kuitenkin ne ovat tärkeitä, kun pannaan täytäntöön 2030 agenda ja meillä pitää olla erilaisia yhteistyömuotoja myös heidän kanssaan. Seuraava dia ja siihen lopettelen komissiossa pyritään nyt varmaan täytäntöön näitä kysymyksiä ottamaan tämän mukaan ohjelmiemme väliarviointiin ja ottamaan tämä huomioon seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä ottamalla tämä suunta mukaan sopimuksiin erityisesti ajatellaan kotonoon korvaama kumppanuus. Lisäksi on muita tärkeitä toimia. Euroopan investointisuunnitelma joilla on pyritään saamaan naapurustossa Afrikassa enemmän hyvin tärkeä aloite yhdessä YK kanssa, jotta voidaan voiminuttaa naisia, jotta toimitaan sukupuoliperusteista väkivalta vastaan yli 500 miljoonaa. Ja tärkeä aloite, jotta saadaan omat varat liikkeelle. Tätä siis teemme kaikkia EU-tasolla. Lisäksi pitää katsoa, miten eri jäsenvaltiot myös yrittävät ottaa mukaan koulutuksen suunnan ja aspektit omiin kansallisiin kehityspolitiikkoihin lopuksi. Viimeiset sanat. Tämä tältä on hyvä, mutta yksi tapa ottaa täytäntöpanoa on raportoida siitä. Ja meillä on yhteinen sitoumus Euroopan parlamentti, jäsenvaltiot, joita ne esittelisivät, että raportin konsensuksesta ja siitä, miten autamme kestävän kehityksen saavuttamista kehittyvissä maissa 2019, kun valtioiden hallitusten päämiehet tapaavat. Tuotelma on tärkeä hetki, silloin raportoidaan näistä kysymyksistä yhdessä EUn ja sen valtioiden toimista. Kiitos. Kiitos herra Frontini. Kiitos herra Fronttiini. Nyt kollegat, äh, voitte pyytää puheenvuoroa. Kolme minuuttia kukin saa puheaikaa. Pyydän noudattamaan puheaikaa, puhumaan tiivisti, että kaikki saavat käyttää puheenvuoron, jos niin haluavat. Kun pyydätte puheenvuoroa, niin pyydän, että estäydytte puheenvuoron aluksi, mikä on maa, jota edustatte esitätte kysymyksen, niin pyrin osoittamaan, kenelle kysymys on osoitettu. Kiitos. Aloitetaan Anna Teronista Espanjasta. Buenos días. Eh, muchas gracias por, bueno, por... Paljon kiitoksia. Hyvin paljon kiitoksia ja kiitoksia myöskin tämän tapahtuman järjestämisestä. Olen Anna Teron. Kuuletteko minua? Más cerca? Sí, ahora. España. Olen Anabelen Teron. Olen Espanjasta ja tänä aamuna halusin esittää kysymyksen, jota en kenellekään tietylle ihmiselle suuntaa. Tämä on koko paneelille suunnattu kysyminen Meillä on erilaisia käsityksiä siitä, kuinka tämä konsensus saatiin aikaan ja uskoakseni meillä on myöskin erilaisia vaihtoehtoja, joten haluaisin tietää, kuinka tämä parlamenteissa tämä konsensus toimii. Voisitko hiukan selventää asiaa? Kiitoksia. Thank you, Anna. Kiitos, Anna. Seuraavaksi puheenvuoron saa Rova Annikin Whitfeld Norjasta. Norway. Norjan edustaja. Mikrofoni, kiitos. So, thank you so much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitoksia, että kutsuitte meidät osallistumaan tähän erittäin tärkeän keskustelun. Äh, hyvinvoinnin tasa-arvoinen jako kautuminen on ennakkoedellytys kestävän kehitysten tavoitteiden saaminen. Veroparatiisit, Öö, tekevät sen, että maat eivät pysty itse rahoittamaan koulutustaan, sairaaloitaan ja hyvinvointiyhteiskuntaansa. Meidän on puututtava poliittiseen johtajuuteen, kun on kyse öö, oikeudenmukaisesta jakautumisesta öö, kehitysmaiden välillä ja myöskin niiden sisällä. Ja kehitysapua voidaan ylläpitää ainoastaan, poliittiset johtajat ovat vastuussa uudelleenjaosta ja osallistavasta kasvusta. Kehityksen rahoittaminen on erittäin tärkeä kysymys ja olen iloinen voidessani sanoa, että Norja on pitänyt kehitysapunsa oikealla tasolla osuutena BKTstä johtuen parlamentin tekemistä päätöksistä ja kehitystavoitteet ovat pohjana kaikille näille menoille. Eurooppa on tärkeä avun takia, mutta myös vapaakaupan takia. Vapaakauppa oli tärkeä osa kasvustrategiaa, samoin kuin monet kehitysmait saavuttivat äh, kehi- talouskasvua äh, kaupan kautta. kilpailun lisääntyminen kehitysmaissa on johtanut vapaakaupan vastustamiseen monissa maissa sekä poliittisessa vasemmistossa että oikeustossa vapa- vastustetaan vapaakauppaa. Jos meillä ei ole osallistavaa kasvua, äh, protektionismi on vastaus ja se on tietenkin väärin, joten kansainvälinen kilpailu kaupassa ei voi toimia ilman kunnollisia työpaikkoja ja työskentelyolosuhteita. Osallistava kasvu ja osallistava työ olisi mitattava hyvin myös Euroopassa, jotta nämä kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa. Kiitoksia. Uh, I'm asking Mr. Dimitrios Eman... Herra Dimitrios Emanuelis Kreikasta seuraavaksi. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Kiitos puheenjohtaja. Pidämme uutta kehityspolitiikkaa koskevaa rapaista konsensusta hyvänä. Se luo uudet puitteet, jonka myötä olisi uusi lähestymistapa kehitysyhteistyön sitä soveltavat sekä EUn toimielimet että jäsenvaltiot yhteistyössään kehittyvien maiden kanssa. Ymmärrämme, että jos halutaan suojata ja puolustaa Euroopan sosiaalista yhteiskunnallista mallia, meidän tulee löytää tapoja puuttua globaaleihin haasteisiin, kuten nuorisotyöttömyys, pakkomaahanmuutto ja pakolaiskriisi, ilmastonmuutos – Ja ilmastolämpöinen köyhyys, ihmisoikeusloukkaukset, ne ovat edelleenkin läsnä monilla maailmanseuduilla. 2030 toimintaohjelma on kunnianhimoinen ohjelma, jolla pyritään puuttumaan kaikkiin näihin haasteisiin kansallisella tasolla. Meidän pitää tehdä koordinointia, ja tämä on ollut 2016 lähtien ja Kreikan hallituksen pääsihteerin työ on ollut tässä yhteistyössä ulkoasiaministeriön kanssa hoitamassa näitä asioita. Nämä kaksi toimijaa yrittävät virtaviivaistamaan äh, keskityksen tavoitteet kansalliseen politiikkaan alkaen. Näistä suurista tavoitteista siirtyen sitten noihin alatavoitteisiin. Meillä on kansallinen suunnitelma, jolla pyritään löytämään tasapaino taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöulottuvuuden välillä. Nämä kolme pilaria ovat kaikki tarpeen, jos halutaan puuttua näihin haasteisiin. Ja minusta jokaisen meidän pitää tehdä kaikki tarvittava ja kaikki mitä jotta voidaan siirtyä sanoista tekoihin. Tämä johtaa tuloksen Kiitos. Now we give... Kiitos herra Emonelidis. Seuraavaksi Rova Rosalida Biro Romaniasta. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä olen täällä. Ensinnäkin haluaisin sanoa kiitos tästä kokouksesta. Se on hieno mahdollisuus meille ja minä tulen hiukan esittelemään Romanian tilannetta romaniaksi. Kiitos. Romaniassa ...2015 on nyt tähän 193 valtion. Tämän sitoumuksen kautta Romanian tavoite saada 2030 tavoitteet käyttöön on tarkoitus saada aikaan tasapainoinen yhteiskunta, joka perustuu osallistuvuudelle. Voimme sanoa, että vastuunkanto kansallisella tasolla kestävän kehityksen tavoitteiden integroimiseksi tarkoittaa meille ensinnäkin sitä, että identifioimme näiden tapoja, joilla nämä voitaisiin mukaan mukaan, sitten haasteita, jotka ovat täytäntöönpanon edellä, ja sitten seurataan täytäntöönpanon edistymistä ja vapautetaan tarpeelliset määrärahat. Meille on erittäin tärkeää että taloudellinen, yhteiskunnallinen ja ympäristöulottuvuus ovat mukana täytäntöönpanossa. Täytäntöön panon täytyy kuitenkin lähteä jo olemassa olevista kansallista strategioista, jotka liittyvät 2030-agendaan. Esimerkiksi kysymykset, jotka liittyvät ympäristön suojeluun, tasa-arvoisiin lähtökohtiin ja kehitysapuun. Lisäksi meidän on tunnistettava missä asioissa on jääty jälkeen ja kehitettävä toimintasuunnitelma, jossa on aivan selkeä vastuunjako. 2017 Romaniassa on perustettu kestävän kehityksen yksikkö ja pääministerin alaisena sen tehtävänä on koordinoida 2030 agendan täytäntöönpanoa kansalliseksi. Tällä hetkellä tämä yksikkö on järjestänyt yleisen konsultaation paikallishallinnon parissa, jotta sekin voisi olla edistämässä tarpeellisia muutoksia. Mm, meillä on myös ministeriön välinen elin ympäristöpolitiikan koordinoimiseksi alakohtaisiin toimiin ja on perustettu työryhmä näiden kestävän kehitysten tavoitteiden kansalliseksi täytäntöönpannoksi. Kestävän kehityksen alivaliokunta ulkosuhdevaliokunnassa sen tehtävänä on myöskin edistää ja rohkaista kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanossa. Meidän haluamme panna täytäntöön kestävän kehityksen tavoitteita itäisessä Euroopan unionissa ja valmistelemme vapaaehtoista raporttia vuodelle 2018. Kiitoksia. Rosalia. Thank you, Rosalia. Kiitos Rosalia. Ennen kuin annan puheenvuoron kahdelle Euroopan varmitin jäsenelle, Rova Lola Sanchez ja Heidi Hautala vastaan Rova Anateronille. Hän kysyy edestä asiasta, niin lopputulos tässä on 405 puolesta, 70 vastaan ja 159 tyhjää. Joten Lola, olkaa hyvä. Muchas gracias, Eleni. La actualización del consenso. Äh, paljon kiitoksia konsensuksen päivittäminen on jotakin, minkä olisi pitänyt olla mahdollisuus kampanjana kestävän kehityksen tavoitteiden puolesta, kestävän kehityksen ja mm, yritysten vastuun. Me olemme tehneet edistystä, mutta turvallisuus ja maahanmuutto ja kaikki muutkin kysymykset on liitetty tähän aihepiiriin kehitysapua tullaan käyttämään nyt maahanmuuttovirrojen hallinnointiin. Toisin sanottuna sitä käytetään Euroopan unionin ulkorajojen rahoittamiseen. Tässä on aivan liikaa tällaista sekoitusta ja meillä on myöskin yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä Tämä ei millään tavalla liity yksityisen sektorin eh, pakollisiin velvoitteisiin ihmisoikeuskysymyksissä. Myöskin sukupuoliulottuvuus on hyvin heikko. Ja tämän eh, lisäksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet hyvin heikot. Ja tässä ei ole mitään velvollisuuksia valvoa kehitystä. On melkoisen outoa sanoa, että tämä on konsensus, kun vain 54 prosenttia äänestyksistä oli eh, mennyt läpi täällä talossa, jos Vihreät ja GUE esittelivät vaihtoehtoisen päätöslauselman. Se tehtiin, jotta voisimme vedota hyvin erilaisen tekstin puolesta kuin se lopputulos lopulta oli. Omistajuus on tärkeä kysymys, kumppanuusmaiden mukaan ottaminen, vastuullisuus, avoimuus, kaikki tämä on ensiarvoisen tärkeää. Me myöskin rohkaisemme tai korostamme sitä, että on tarve luoda valvontamekanismeja, voitaisiin varmistaa sen, että kestävän kehityksen tavoitteet toteutuvat todella, ja tämä 0,7 prosentin raja on todella tärkeä. Me tarvitsemme myöskin aikataulun. Me korostamme sitä, että kehitysavun ei pitäisi liittyä ehtoihin, sen ei pitäisi olla ehdollista, tai liittyä maahanmuuttokysymyksiin, ja torjumme kaikki pyrkimykset liittää rajatarkastukset äh, maahanmuuttovirtojen hallintaan ja nämä kysymykset tähän aihepiiriin. Ja lopultakin äh, olemme sitä vastaan, että kehityspolitiikan välineitä käytetään turvallisuuspolitiikan tarkoituksiin. Kuten aikaisemmin toin esiin, tämä konsensus on heikko ja se johtaa vain heikkoon kehitykseen. Kiitoksia. Thank you, Lola. Jos Lola, haluatte käyttää puheenvuoron, selvä. Voin puhua suoraan espanjaa. Ensinnäkin ei 54 prosenttia ollut täysistunnossa tuo luku. 77,8 prosenttia äänesti puolesta, 10 prosenttia vastaan ja noin 12 prosenttia tyhjääniä, joten lähes 80 prosenttia äänesti puolesta, konsensuksen puolesta, joten pyydän älkää vääristelkö lukuja Tiedätte, että me neuvottelimme Euroopan parlamentissa tavalla, johon kaikki poliittiset kuuluvat tähän mukaan. Tiettyjä asioita, jotka teidän ryhmällenne no, on se, se, että niissä menee liian pitkälle, mutta kom, konsensus on kompromisseja, joten pyydän ei nyt käytetä vääriä lukuja. 639 äänesti tuona päivänä 77,8 prosenttia äänesti puolesta. Kiitos. Uh, uh, I will give the floor, uh... Annan puheenvuoron myöhemmin Heidille. Nyt uh, annamme puheenvuoron herra tai rouva, en tiedä, herra Mametti Sipittemille, panafrikkalainen Parlamentti Mametti Sidibe. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Itse asiassa meitä pyydettiin reagoimaan ohjelmassa – Tämä konsensus, josta nyt puhumme, on lähestulkoon eurooppalainen konsensus, mutta olen sitä mieltä, että kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa meillä pitäisi olla maailmanlaajuinen konsensus. Joka tapauksessa tällainen eurooppalainen konsensus, sen tulisi lähentyä afrikkalaista konsensusta, ottaen huomioon, mikä yhteinen historiamme on, kielellinen historia. Minäkin puhun tässä ranskaa ja ottaen huomioon, minkälaisia taloudellisia, poliittisia ja inhimillisiä yhteyksiä meillä on. Olen sitä mieltä, että Tämän lisäksi panafrikkalaisen parlamentin yhteydessä puhuttiin näistä asioista eilen ja me olemme käsitelleet historiallista kumppanuutta, uudistettua kumppanuutta Euroopan kanssa, jotta voisimme saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet. Mutta tämä on aivan aikuisten välinen suhde. Kuten tiedätte, 18 kohta kestävän kehityksen tavoitteessa keskittyy nimenomaan Afrikkaan ja kaikki muut alat ovat prioriteetteja. Meillä on nyt kaikki vielä tehtävänä. Uskoakseni nimenomaan tässä tapauksessa meillä on intressien lähentymistä tapahtunut. Afrikan kehitys uskoakseni tapahtuu Euroopan vakauden kautta, sillä haasteet, joita meillä on, ovat haasteita ja seuraamuksia ilmastonmuutoksesta. Kuten tiedätte, Chad, tästä puhuimme eilen, kaksi neliömetriä, neljä kilometriä meillä enää on tätä alaa. joka on kunnossa. Ja ihmiset siirtyvät niille alueille, jossa on parempi tilanne, kuten ennenkin. Myöskin kolonisaation aikoina pyrittiin etsimään jotakin parempaa. Nyt me olemme sellaisessa tilanteessa, jossa tarvitsemme maailman laajuisia suhteita, inhimillistä tiedostamista, jotta voisimme toimia niin, että nämä tavoitteet saavutamme. Meillä on konsensus ja olemme sitä mieltä, että nämä 18 tavoitetta minun maatani ajatellen ohjelman kehitysohjelman puitteissa. Mehän olemme lähteneet tästä 2030 ohjelmasta Afrikassa, mutta meillä on myöskin kestävän kehityksen tavoitteet, mutta kuinka meillä voi olla tilanne, jossa yhdessä luokassa vain viisi oppilasta nämä tavoitteet saavuttaa? Tietenkin me tarvitsemme molemmilta puolilta ponnistuksia, mutta meillä on kaikilla jaettu intressi siinä, että Afrikassa tapahtuu kasvua ja että tämä kasvu voi myöskin hyödyttää Eurooppaa. Jos teillä on taloudellisen resurs- resursseja, Afrikka tarvitsee niitä nyt. Investoikaa Afrikkaan, sieltä saa sitten osinkoja. Pahallani, mutta me täytyy keskeyttää. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, mitä Nelson Mandela sanoi. Että jos halutaan saavuttaa kehitys, niin pitää investoida koulutukseen, koulutukseen, koulutukseen. Tämä on tuo pääsinen doktriini tässä talossa. Seuraavaksi annan puheenvuoron herra Mark Angelille Luxemburg. Pyydän, että kaikki pitäytyvät tiukasti puheajassa, sillä muuten meidän pitää lopettaa eikä kaikki pääse ääneen. Kiitos for organizing this event. Uh, Kiitos oikein paljon, että järjestitte tämän tapauksen, tämän tapahtuman. Halusin puhua hieman tästä kehityksen konsensuksesta. Me emme Luxemburgin näkökulmasta näe tätä edistyksenä, vaan ennemminkin taantumana, kun vertaamme sitä vuoden 2005 konsensukseen. Hyvä asia on tietenkin se, että se on linjassa 2030-agendan kanssa ja myöskin kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Se on johdonmukainen asiakirja, joka yrittää saada aikaan enemmän johdonmukaisuutta 28 kansallisen kehityspolitiikan kanssa, mutta on joitakin asioita, joista emme olleet niin kovin iloisia Mielestämme se mm, meni pois päätavoitteesta, nimittäin köyhyyden poistamisesta. Toiseksi olimme myös huolestuneita ja ministeriömme ilmaisi neuvotteluissa tuon huolen useampaan otteeseen, että ehdollisuus ja se, että on otettu mukaan viittauksia palautussopimuksiin, ne ovat asioita, joista me emme ole kovinkaan tyytyväisiä. Ja sitten myöskin OECDn kehitysapuvaliokunnan valiokunnan kriteerit, jotka liittyvät tähän turvallisuuteen ja kehitykseen, tämä yhteys turvallisuuden ja kehityksen välillä, se on hiukan huolestuttava. Ja kuten saksalainen ystävämme herra Neusser jo sanoi, ei ole mitään valvontajärjestelmää vai mitään aikataulua tämän 0,7 periaatteen saavuttamiseksi. Tämä tästä konsensuksesta puuttuu ja on kyllä harmillista, että se ei ole osa sitä. Tässä kommentti eh, liittyen konsensukseen. Sitten halusin kommentoida sitä, mitä edustaja Montero Peche YKsta sanoi, nimittäin parlamenttien rooli. Hän oli aivan oikeassa eh, eh, Parlamentin rooli on tärkeä kansan kehitystavoitteiden täytäntöönpanossa, mutta ei vain kansalliset parlamentit, vaan myös kansalaisyhteiskunta. Luxemburgissa kehitysasiainvaliokunta on järjestänyt ihan rakenteellisen vuoropuhelun kansalaisyhteiskunnan kanssa, erityisesti sellaisten kansalaisjärjestöjen, jotka keskittyvät kansainväliseen kehitykseen. Se on erittäin tärkeää. Luxemburgin parlamentti myös matkusti ministeriemme kanssa New Yorkiin, kun siellä oli korkeatason poliittisen foorumin esitys. Meille kerrottiin tästä asiasta etukäteen ennen kuin ministerit menivät New Yorkiin. Keskustelimme siitä, mitä siellä eh, esitellään ja sen jälkeenkin meillä oli vielä eh, kokous, joten on erittäin tärkeää, että kansalliset eh, parlamentin jäsenet seuraavat tätä asiaa hyvin tarkkaan ja että meillä on paljon yhteisiä valiokunnan kokouksia, ei pelkästään ympäristö- ja kehitysasian valiokunnan valiokunta käsittelee aihetta, vaan meillä pitää säännöllisin väliin olla yhteiskokouksia. Kiitos. Puheenjohtajamme pyysi lyhyttä puheenvuoroa. Angels. Lyhyesti Mark Angel sanoi tämän lopussa. Tärkeä se konsensus, niin kyllä, oli tiettyjä kiistokapuloita keskustelussamme täällä, mutta tietenkin Euroopan komission konsensus tämä ei ole, eikä meidän konsensuksemme, vaan tämä asiakirja on neuvoteltu 28 hallituksen kanssa ja Euroopan parlamentin jäsenten kanssa ja osa noista hallituksista niillä on kantoja, joista emme pitäneet, mutta meidän piti päästä kompromissiin, joten parlamentti pitää pitää myös ministerinsä vetovastuussa. mistä tuo kokouksen istuvat kansallisen kantansa ja no, se mielenkiintoista saa tietää, mikä kansa, mitä kansalliset kantaministerit voivat käydä keskustella omissa parlamenteissa myös näistä kysymyksistä. Tämä ei ole vain täällä olettu asiakirja, vaan sen omistajat ovat myös jäsenvaltiot ja MEPit ja komissio. Kiitos puheenjohtaja. Edustaja Schlein. Thanks, Chair. Uh, colleagues. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Uh, kiitoksia tästä mahdollisuudesta uh, käydä mielipiteiden vaihtoa kansallisten parlamenttien kanssa. Tämä on todellakin arvokasta. On aivan selvää nykyisin, että meillä on ratkaisevan tärkeä vastuu. Joko Euroopan unioni onnistuu esimerkillä johtamaan näiden uusien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanossa ja luo johtavuutta tässä täytäntöönpanoprosessissa tai pelkäänpä, ellei näin tapahdu, me näemme näiden tavoitteiden epämäärien jäävän vain paperille. On aivan selvää nykyisin, että me kohtamme hyvin erilaisen poliittisen globaalin kentän kuin vuonna 2015 New Yorkissa, kun uudet kestävän kehityksen tavoitteet hyväksyttiin. Eli meidän pitäisi keskittyä hetkeksi siihen, mitä me voimme tehdä ja mitä meidän pitäisi tässä prosessissa tehdä. Konkornin mukaan kymmenen Euroopan unionin maata on ministerien välisen dialogin aloittanut tai ottanut vastuuministerit kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen mukaan. Ei ole kuitenkaan selvää, onko tällainen ministerien välinen rakenne toimiva. Meidän pitäisi purkaa siilorakenne. Tässä Barbara kuulin hänen hyvin mielenkiintoisessa johtopuheenvuorossaan, niin hän mainitsi jotakin, mitä me aina täällä parlamentissa toistelemme. On totta, että tämä ei ole vain kehityskysymys. Tässä kyseessä on meidän jokapäiväinen elämämme ja meidän lastemme tulevaisuus. Eli monia muitakin valiokuntia pitäisi olla mukana. Ehkäpä on totta, että nykyisin nämä muut valiokunnat eivät ole niin tietoisia siitä, minkälaisen vastuun me jaamme seurannan ja toimeenpanon alalla kestävän kehityksen tavoitteissa. Me näemme tiettyjä toimintasuunnitelma esimerkkejä kaupungeista kuitenkin, esimerkiksi Kööpenhaminasta, jotka ovat rohkaisevia. Meillä pitäisi olla tärkeä rooli siinä, että toimimme kestävän kehityksen alalla mukanottavasti lainsäädännössä, talousarviotyössä ja siinä, että pidämme hallitukset vastuullisina työstään. He ovat kaikki vastuullisia, sillä tämä agenda on universaali. 26 äh, jäsenmaasta kuitenkin vain kolme jäsenparlamenttia on vasta näin tehnyt. Äh, Tanskassa on tällainen parlamentaarinen työryhmä, Saksassa ja, anteeksi, Tanskassa, Ruotsissa ja Saksassa. Ja todellakin tässä rohkaisisin kollegoja kansallisesta parlamentista toimimaan samoin sitten vielä yksi asia. Me vielä odottelemme sitä, mitä olemme aivan alusta lähtien pyytäneet kattavaa täytäntöönpanostrategiaa Euroopan unionin tasolle. Me tarvitsemme aikarajoja, tavoitteita ja konkreettisia toimia. Ei ole tarpeeksi, että meillä on 29 eri puitteista. Meidän pitäisi koordinoida täytäntöönpanostrategiaa kaikissa jäsenmaissa. Ja sitten vielä yksi asia kollega Wiefeld Norjasta sanoi aikaisemmin, tämän ja kiittäisin häntä, että hän on maininnut jo siitä, kuinka vakava ongelma veronkierto ja veropetokset ovat kehittyvissä maissa. Vuonna 2015 me äänestimme tekstistä, joka käsitteli kysymystä. On aivan mahdotonta sulkea silmämme nyt siltä, että virallinen kehitysapu ei riitä. Meidän täytyy saattaa liikkeelle kotoperäiset resurssit ja auttaa maita taistelemaan veronkierto ja veropetoksia vastaan. Ne maksavat eh, miljardi dollaria jopa ja me voi ottaa yhdellä kädellä pois sitä, mitä toisella kädellä annamme. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuorossa Stella Bianchi, Italia. Thank you, Chair. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikille tästä erittäin tärkeästä mahdollisuudesta. Minä haluaisin vain mainita muutaman asian. Ensinnäkin on erittäin tärkeää, että että me otamme huomioon, että tämä on agenda, joka koskee kaikkia maita, ei vaan kehitysmaita, vaan kehittyneitä ja kehitysmaita. Ja meidän kaikkien täytyy ryhtyä toimiin, koska tämä agenda käsittelee jokaista kansalaisten eh, elämän osaa, oli kyse sitten naisista, lapsista, kenestä tahansa. Nämä 17 tavoitetta todella kattavat eh, kaikki eh, joka päiväisen elämän aspektit ja on erittäin tärkeää, että keskitytään holistiseen ja rakenteelliseen lähestymistapaan. Meidän täytyy valvoa sitä askel askeleelta. Olen samaa mieltä kollegojen kanssa, että meidän täytyisi keskittyä tiettyihin tavoitteisiin ja valvoa niitä askel askeleelta Samalla meidän pitää muistaa, että nämä tavoitteet liittyvät täysin toisiinsa. Eli jos ryhdytään toimimaan yhden tavoitteen suhteen, niin se edistää myös muita tavoitteita. Ajattelen tässä erityisesti koulutusta, johon meidän pitäisi keskittyä erityisesti. Ja tietenkin tämä on myös moraalinen velvollisuutemme aloittaa ensimmäisestä ja toisesta tavoitteesta, ei köyhyyttä ja ei nälkää, vaikka tiedämmekin valitettavasti, että nälänhätä on jälleen alkamassa. Meidän pitäisi asettaa mm, nälänhädän poistaminen tavoitteeksemme myös omaksi tavoitteeksemme. Ja sitten kaksi pientä asiaa, tai yksi asia ei ole pieni, vaan erittäin tärkeä, nimittäin ilmastonmuutos. Se on todella suuri kysymys. Meidän pitäisi jokaisessa valinnassamme joka päivä ajatella tätä, kun on kyse tuotantojärjestelmä energiasta, kulutuksesta, koska se on suuri uhka, suurin uhka sille, miten elämme tässä maailmassa ja rauhalle. Joten kaikki hiilestä vapautumispolitiikat pitäisi olla esityslistamme, asialistamme ylimpänä ja meidän pitäisi eurooppalaisina noudattaa Pariisin sopimusta ja yrittää saavuttaa tämä 2050 nollapäästölinja ja ottaa vakavasti tämä 1,5 asteen tavoite. Sitä ei kirjoitettu vain siksi, että joku niin halusi, vaan koska se on tarpeen pienille saarille, mutta kaikille meille myös, koska me emme pysty ennakoimaan, mitä tapahtuu, kun saavutamme tämän kynnyksen. Ja sitten naisten voimaannuttaminen on erittäin tärkeää omissa maissamme Euroopassa, mutta erityisesti kehitysmaissa. Naisten voimaannuttaminen on avain sille, että saamme aikaa todellista kehitystä, kestävää kehitystä, hyvinvoivia perheitä ja lapsia. Ja lopuksi haluaisin kiittää vielä kerran nämä Parlamentit ovat erittäin tärkeitä. Meillä oli tämä kestävän kehityksen strategia, joka hyväksyttiin eh, YK yleiskokouksessa. Kansallisten parlamenttien mm, merkityksen pitäisi lisääntyä. Ja viimeinen asia on, että toivoisin, että Eurooppa ottaisi johtoaseman tässä prosessissa. Kiitos. Esittelijä Noiser pyysi puheenvuoron. Saatte minuutin. Ja, vielen Dank. Ähm. Kiitos Eleni ihan lyhyesti pari kommenttia siihen, mitä kollega Espanjasta sanoi. Niin tässä olisi selvä enemmistö parlamentissa, mutta tulokset, jos saavutimme, tietysti riippuivat siitä, miten jäsenvaltiot reagoivat. Ja oli jäsenvaltioita, jotka selvästi omaavat toisenlaisia kantoja esimerkiksi. Kysymys siitä, että noudatako se tavoite, halutaanko se saavuttaa sanottiin selvästi, voi nimetä tuon maan Unkari. Me emme ole valmiit että, siihen, että Bryssel selvästi sanoo, että halutaan saavuttaa 0,7, vaan Budapestissa haluamme tämän itse päättää. Näin ollen kompromissi oli hyvin hankala saavuttaa. Toinen asia, kollega Norjasta ja kysymys verotuksesta ja pääomavirtojen paosta. Tämä on tärkeä asia. EU pitää tässä toimia saavutuksia EUn sisällä, mutta myös suhteessa näihin afrikkalaisiin eliitteihin. Täytyy selvästi sanoa heille, että verovälttely ja rahojen siirto veroparatiiseihin on mahdoton asia. Sitä ei tule suvaita afrikkalaisen eliitin kanssa. Tämä pitää myös ottaa esille, eikä saa olla pidättyväisiä, vaan pitää lähettää selvää viestiä. Sitten panafrikkilaisen parlamentin kollega niin tämä yhteistyö no Abidjanissa järjestetään tuo huippukokous, äh, siellä on suuremman suuksia, mutta myös kun on tuo yhteinen parlamentaarinen kokous äh, AKT-maiden kanssa ja EU kanssa, jos ajatellaan 78 AKT-maata, 28 EU-maata, meillä on kaikkialla YKssa enemmistö, ja tämä osoittaa jo sen, että yhteistyö voi tuoda paljon ja olla menestyksekästä. Ja loppuun luksemburgilainen kollega, niin kyllä mielellämme olisi ollut merkittävämpiä edistyksiä. Uusia teemoja otettiin nyt mukaan, jotka ovat positiivisia ja tärkeitä, ilmastonmuutos, maahanmuutto. Aikaisemmin se ei ollut mukana konsensuksessa. Ja kiitos viitos siitä, miten hyvin yhteistyö kansallisyhteiskunnan kanssa toimii Luxemburgissa. Se on hyvä esimerkki siitä, miten me kansallisyhteiskunnan voimme ottaa mukaan parlamentaarisen työhön. Ja kaiken kaikkiaan uskon, että me tarvitsemme kaksoistrategiaa. Me Euroopan parlamentissa tarvitsemme tukea kansallisissa parlamenteissa. Siellähän pohditaan, että mit, miten on tuon 0,7 laita, ja me olemme valmiit toisaalta Euroopan parlamenttina toimielinten sisällä ja välillä sitoutumaan siihen, että mahdollisimman hyvin voidaan saavuttaa kestävän tavoitteet. Honorable Aliu Mama. Aliu Mama Kotombe Pan-Afrikasta parlamentista seuraavaksi, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin käyttää hyväkseni tätä mahdollisuutta, joka pan-afrikkalaiselle parlamentille on suotu kiittämällä Euroopan unionin ja Afrikan huippukokouksesta, joka tekee mahdolliseksi ähm, ymmärtää paremmin uutta konsensusta äh, kehitykselle. Tämä uusi konsensus pyrkii siihen, että me saisimme kestävämmän maailman toteutettua vauraamman sellaisen. Meidän täytyy muistaa, että kun kansainvälinen yhteisö vuonna 2015 tämän Horisontti 2030 ja sen kehitystavoitteet ohjelman hyväksyi, se otti tärkeän askeleen kohti köyhyyden poistumista ja kestävän kehityksen toteutumista ympäri maailmaa. Näin meidän pitäisi kiinnittää huomiomme siihen politiikkaan, jota Euroopan unioni tulee harjoittamaan tulevaisuudessa, jotta otettaisiin huomioon tämä suuri käännös tavassa harjoittaa kehityspolitiikkaa. Afrikassa köyhyyden poistaminen, rauhan ja turvallisuuden palauttaminen, eh, humanitaarisen avun vahvistaminen, laittavan maahanmuuton hallinnointi, ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ja niin edespäin kuuluvat näihin tavoitteisiin. Nämä kunnianhimoiset tavoitteet eh, vaativat konsensusta virallisen kehitysavun alalla, sen lisäksi myöskin tasa-arvoa nuorten sekä sukupuolten välillä, kestävää e- energiaa, ilmastotyötä, hyvää hallintoa, demokratiaa, luonnonresurssien hyvää käyttöä. Pan-Afrikan parlamentin on nyt vedottu eri sektoripolitiikan seurannan ja toimeenpanon alalla ja myöskin siksi, että se voisi huolestuttavia seikkoja yhteistyössä Euroopan unionin kanssa käsitellä tämän kestävän kehityksen ohjelman, PNDS-ohjelman toteuttaminen erässä ähm, Afrikan maissa. Mielestäni on ensimmäinen testi yhteistyölle äh, Afrikan ja muiden maailman maiden välillä. Kiitoksia. Thank you, Mr. Conde. Now... Kiitoksia, herra Conde. Ja seuraavaksi edustaja Hautala. Very much, um, chair. Um, I think it's really... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. On erittäin tervetullutta, että meillä on tämä yhteiskokous, koska yhdessä voimme varmistaa, että tämä uusi konsensus on enempää kuin vain sanoja paperille, kauniita sanoja. Teidän tehtävänne kansallisissa parlamenteissa on tietenkin um, varmistaa, että kansalaisyhteiskunta saa tietää ja että hallitus kantaa vastuunsa. Joskus kansalaisyhteiskunta tietää paremmin kuin kansanedustajat, minusta tuntuu, mutta se onkin ihan hyvä, jos näin on meillä on se etuoikeus, että me voimme varmistaa, että komissio kantaa vastuunsa. Ja nyt haluaisinkin esittää tässä yhteydessä muutamia kysymyksiä, jotka liittyvät rahoitukseen. Kuten me kaikki tiedämme, me kaikki valmistelemme monivuotisia rahoituspuitteita, joiden tarkoitus olisi käynnistyä 2021. Ja meille on erittäin tärkeää ymmärtää, miltä pohjalta komissio suunnittelee seuraavia toimia. On joitakin viittauksia siihen, että mahdollisesti eh, koskaan ei enää ole tällaisia erityisiä kehitysyhteistyön välineitä, että kaikki yhdistetään. Tämä saattaa kuulostaa hyvältä, jos Meillä on 2030 agenda ja mm, pyydämme eh, eh, yhä enemmän eh, politiikan johdonmukaisuutta kehityksessä, mutta me emme saa unohtaa sitä tosiseikkaa, että joskus tämä saattaa myös tarkoittaa, että kehitysyhteistyön tehokkuus ja kehitysyhteistyön tavoitteet jäävät toisten tavoitteiden jalkoihin. Kollegat ovat täällä puhuneet turvallisuudesta ja maahanmuutosta. Meidän täytyy hyvin selvästi sanoa, että meidän tehtävämme on puolustaa kehityksen tavoitteita. Joten haluaisin pyytää komissiolta vähän selvitystä siitä, mitä vaihtoehtoja näille eri välineille on ja miten äh, aiotaan rahoittaa kehitystä uusissa äh, monivuotisissa rahoituspuitteissa. Ja me olemme kuulleet erittäin hyviä äh, puheenvuoroja parlamenteista, jotka ovat esimerkinomaisia kehitysyhteistyön antamassaan avussa. En voisi olla enempää samaa mieltä tällaisen kollegan kanssa, joka puhui ilo ilmastorahoituksen merkityksen. Meidän on ylitettävä ne tavoitteet, jotka olemme itsellemme asoittaneet, erityisesti nyt kun Yhdysvallat ovat on leikannut ilmastorahoitustaan kehitysmaissa. Yhä enemmän EUn ja EUn lahjoittajien on korvattava tätä, samoin kuin meidän on korvattava tätä hirveää presidentti Trumpin Global Gag Rulea, joka asettaa miljoonat naiset ja nuoret tytöt vaikeaan asemaan, kun heillä ei ole pääsyä lisääntymisterveyspalveluihin. Lopuksi Pursan Lloyd Russell, yhdistyskunnaskunta. Thank you. Uh, uh... Kiitos, puheenjohtaja. On hienoa nähdä, että on koordinoitu strategia kestävän kehityksen tavoitteille. Ja 2019 tavoitteet pitää myös huomioida tässä meidän kansainvälisen kehityksen valiokunnassa valmiitessa olemme vieneet sitä eteenpäin, että meidän parlamenttimme raportoisi tämän syklin sisällä. Tämä sykli on lähestynyt puolivälissä ja sitten kun EU ja UK raportoivat, niin tuo sykli on päättynyt, eli toinen kierros sitten sitä käynnistyy ja tarvitaan vakavia keskusteluja siitä, miten tulemme priorisoimaan 17 osa-aluetta. Se on hankala keskustelu, mutta sitä kuitenkin tarvitaan sille, jos ei ketään haluta jättää jälkeen, pitää varmistaa, että kohdennamme resurssimme tarkkaan. Se mitä tulee teiltä ketään jälkeen. No, aikaisemmat kollegat täällä jo sanoivatkin, että tietysti on pettymys, että tiedon vallankumoukset luvat, tai tämän vallankumoukset luvattiin, niin kestävyystavoite meillä ei ikinä toteutunut, erityisesti satellaan seksuaalitietoja, uskontoittuvia ja rotuun tietoja, kun nyt on nähty, miten Burmassa, Myanmarissa, miten siellä on tapahtunut syrjintää liittyen etnisyyteen. se tarkoittaa sitä, että kokonainen ihmisryhmä jätetään jälkeen, joten meidän pitää varmistaa, että toimintamme kohdistuu haavoittuvaisiin miten että meidän valikuntamme on aloittanut tutkimukset näistä kysymyksistä. Kuten nuorinen kollega sanoi, veronvälttely ja kierto niitä pitää käsitellä. Labour-puolueen puolesta sanoisin, että meidän tulee varmistaa, että Eurooppa ja Britannia ovat johtoasemassa, eikä vaan sanota, että odotamme, että kehittyvät maat toimivat verovälttelykysymyksessä. Jos katsotaan paratiisipapereita ja panamapapereita, ne osoittavat, että Eurooppalaiset ja amerikkalaiset yritykset ovat ne ja julkisuuden henkilöt, jotka välttelevät veroja, erityisesti välttelevät veroja kehittyvässä maailmassa. Jos nuo verovarat oltaisiin maksettu, niin et, lähestulkoon tarvittaisi kehitysapuvaroja, koska maat voisivat kehittyä itse ja, perust- ja kehittää oman veropohjansa. Näin ollen meidän tulee toimia täällä Euroopassa pitää sulkea porsareikiä, olivat ne sitten offshore-porsareikiä, kuten meren takaiset alueet UKta, tai ovat ne sitten omalla maaperällämme, kuten Luxemburg ja Lontoon City. Ne, nämäkin porsareet pitää tukea, jos halutaan katsoa kehityskysymyksiä vakavasti, ja pitää tulla vakavasti, mihin toimiin pitää ryhtyä, eikä vain saarnata kehittyville maille, että ne pitää parantaa omaa verotustaan, koska ne ikinä pysy siihen, jos me aina pelaamme tätä peliä paratiisin kanssa, että mennään kohti tasoa ja loppuosa se, jos kuntaa. Hyvästi maksaa 0,7 prosenttia ja on päässyt tuohon tavoitteeseen. Tuota on hankala jatkaa meille, kun muut eivät pääse tuohon 0,7 prosentin tavoitteeseen, joten koordinoitu lähestymistapa on tarpeen, että kaikki pääsevät ja pääsevät ylikin tuosta 0,7 prosentista, jotta voimme jatkaa tuota tasoa muuten. Meillä pääsee miksi me teemme tätä, kun muut eivät. Toivottavasti jatkamme helmistä yhteistyötä jatkossakin. Kiitos. Thank you, my lord. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron herra Frontinille yksi minuutti ennen kuin lopetamme. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, uh, very difficult to... Uh, Paljon kiitoksia. Oli vaikea vastata näihin kaikkiin kysymyksiin, koska keskustelu on niin rikasta. Ehkäpä tässä keskus, keskityn pariin asiaan, josta keskusteltiin. Ensinnäkin uskoakseni on epäreilua sanoa, että konsensus ei olisi keskittynyt köyhyyden poistumiseen. Se on mielestäni konsensuksen keskiössä. 2030-agendaan verrattuna ero on se, että emme voi köyhyyttä poistaa, ellemme kestävää kehitystä ja ilmaston muutostyötä samaan aikaan tee, emmekä köyhyyttä voi poistaa, jos emme rauhaa ja vakautta tue samaan aikaan. Ne maat, jotka ovat vähinte, tavoitteiden saavuttamisessa onnistuneet ovat niitä, joissa nämä ehdot eivät toteudu. Ja siihen meidän tulee keskittyä sama, koskee maahanmuuttoa ja kaikkia ongelmia, joita kohtaamme ei riitä, että kehityspolitiikan ja maahanmuuton yhdistämme. Meidän täytyy käsitellä tätä asiaa ja sekin on konsensuksessa mukana. On kuitenkin totta, että konsensus, joka 28 jäsenmaata kattaa ja Euroopan tason vaatii kompromisseja. Me emme voi sataprosenttisesti missään asiassa saada näitä 28 yhteen. Ja lopultakin mielestämme ei pitäisi vähätellä Euroopan unionin sitoumuksen painoa, joka on selkeä konsensus siinä, että virallisen kehitysapun pitäisi 0,7 prosenttia suunnata. Hyvin vanha, var, harva maa on tähän lupautunut, sitä ei pitäisi vähetellä Toisekseen meillä on olemassa mekanismi tämän valvomiseksi. Kuten sanoin vuonna 2019, me YKssa tulemme esittelemään sen, kuinka olemme konsensusta toimeenpanneet ja kuinka tätä ähm, virallisen kehitysavun sitoumusta olemme toimeenpanneet. Kertomus tästä asiasta tehdään virallinen sellainen. Ehkäpä tämä ei ole niin vahva sanainen muotoilu kuin eräät olisivat toivoneet, mutta järjestelmä kyllä on olemassa. Aha. Kiitos herra Fronttiini tässä kohtaa. En voi enää antaa puheenvuoroa muille kollegoille. Olen pahoillani. Kiitos. aika on loppumassa. That we get. Ainakin voitaisiin saada vastauksia kysymyksiin komissiolta. Tämä liittyy 2021 jälkeiseen rahoitukseen. Then we have to cancel the second... Sitten pitää peruuttaa toinen osio, mikä ei ole reilua. Joten olen pahoillani, mutta tässä oli liikaa ihmisiä, jotka halusivat puhua ja puhuvat liikaa. Madame la Présidente, je suis quand même coordinateur. Puheenjohtaja olen kuitenkin ALDE-ryhmän koordinaattori, te että meillä on useampia tehtäviä samaan aikaan, tulin myöhässä, selvä. Ja etten ottanut puheenvuoropyyntöjä vastaan, mutta kuitenkin parlamentaarinen työ selittää, miksei voida olla kaikki samassa paikassa. No, meillä on tärkeitä asioita sanottavana, tietysti mitä tulee työsuhteisemme kansallisten parlamenttien kanssa – haluaisin voida tehdä tämän ja muut, jos muut koulutukset tehdään näin myös, niin ehkä voitaisiin lyhentää toista osiota keskustelujamme. So, thank you for your contribution. Kiitos eh, panoksestanne. Meillä ei ole aikaa kysymyksille tai muille puheenvuoroille. Terveyksenne korostaa sitä, miten tärkeää kehityspolitiikka koska Euroopan konsensuksen tärkeys on, ja myös sitä, että pannaan täytäntöön kestävän tavoitteet kehittyvissä maissa. Toivomme, että tästä tulee referenssi poliittisille ja lainsäädäntöpäätöksille, mitä tulee kehitysyhteistyövaroihin. Päätämme nyt ensimmäisen osion tätä kokousta ja siirrymme toiseen osioon, jossa puheenjohtajana toimii Lola. Kiitos. Lola. Hi. We need to start. Can you please... Meidän täytyy aloittaa, joten voisitteko asettautua aloillenne? Venga, pues pisteitä. I will speak in Spanish. Ja minä puhun nyt espanjaa. Bueno, muchas gracias. Eh, mi nombre es Lola Sánchez Calderón. Hyvää päivää kaikille. Olen Lola sanchez calente ja minä olen Euroopan parlamentin kehitysasian valiokunnan jäsen. Tulen Espanjasta ja edustan Podemos-puoluetta, joka kuuluu eh, Euroopan yhdistyneeseen vasemmistoon. Me tällä kierroksella keskustelemme kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanosta ja ennen kuin aloitamme tämän keskustelun, haluaisin tehdä muutaman asian selväksi. Kyseessä ei tänään ole se, että me kävisimme läpi kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa tai sen tilannetta kansallisella tasolla. Kyseessä on Euroopan unionin toiminnan arviointi ja niiden jäsenmaiden toiminta ulkopolitiikkaansa kautta, jotta voisimme tehokkaasti tukea kehittyvissä maissa tapahtuvia kestävän kehityksen tavoitteiden työtä. vuoden 2015 syyskuu oli käännekohta kestävän kehityksen yhteistyön alalla kansainvälisesti. Kestävän kehityksen tavoitteiden edeltäjät, vuosituhat tavoitteet kehittyvät köyhyyden poistumiseen, mutta kestävän kehityksen tavoitteet, STG, ajavat universaalia agendaa, jossa sekä kehittyvät että kehittyneet maat ottavat tämän prosessin omakseen. Kaikki sidosryhmät itse asiassa kuuluvat mukaan. SDGden toimeenpano vaatii meidän kaikkien sitoumustamme ja ne vaativat myöskin taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristösektorin yhdistämistä. Me tarvitsemme kattavan kansallisen strategian. Meillä tulee olla oikeita mekanismeja, oikeita prosesseja ja hyvää hallintoa. On myös tärkeää keskittyä kansalaisyhteiskunnan mukana olemiseen. Mielestäni demokraattinen omistajuus on törkeää. Kehittyvät maat kantavat vastuun pääasiassa omasta kehityksestään, mutta myöskin kansalliset parlamentit, aluepaikallishallinto, kansalaisyhteiskunta ja kaikki muut sidosryhmät täytyy ottaa mukaan, jotta ne täysin olisivat päätöksentekoprosessissa mukana kaksi vuotta SDGden hyväksymisen jälkeen. Meidän pitäisi tehdä arvio siitä, mikä Euroopan unionin tilanne on niiden toimeenpanossa. Ovatko tarvittavat poliittiset strategiat, rakenteet olemassa ja onko kylliksi tehty tässä yhteydessä Guido straubin Todellakin pahoittelen, jos annan nimenne väärin nyt. Olemme kutsuneet paikalle. Hän on kestävän äh, kehityksen verkostossa äh, toimijana ja hän tulee esittelemään vuonna 2017 puitteiston tämän kertomuksen. On itse asiassa hänen organisaationsa laatinut. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Thank you for inviting us. And, uh, Kiitos puheenjohtaja, kiitos kutsusta. On hienoa saada kertoa teille STG-tavoitteiden tällaista. Peterman Säätiön kollegan sanoin työstänyt kysymyksiä siitä, miten voimme saada paremmin ja enemmän tietoa, jotta myös parlamentit voivat tarkastella tilannetta paremmin. Kaikki tiedämme, että tämä tieto on tärkeää vuoropuhelulle kehittyvissä maissa, niin kuin puheenjohtaja korosti, mutta myös lahjoittajamaissa yksi asia, jota tarvitaan, on parempaa keskustelua näistä kysymyksistä, sillä muutokset ovat syvällisiä, emmekä ole saavuttamassa tavoitteita, joten mitä tietoja nyt saatavilla, jotta voidaan auttaa nuo tavoitteet kotikan eh, tueksi, eli ei vain väline, josta keskustellaan asiantuntijoiden parissa, teidän valikoista tietysti, mutta myös niin, että se huomioidaan paremmin muualla. Ja suhteessa muista tavoitteisiin, no niissä oli mukana, mutta nyt nämä tavoitteet paremmin mukaan, mutta lisää pitää tehdä valistustyötä, tarvitaan kansallista keskustelua, priorisoimista, vertailuanalyysejä ja siitä, mitä työtä tullaan tekemään. Ja on globaaleja ei nyt menen yksityiskohtiin, mutta meillä ei vastaan kysymyksiin että voidaan kehittää virallisia indikaattoreita globaalilla tasolla. Tämä työ edistyy hyvin, mutta tietysti monimutkaisesti teknisesti ja poliittisesti, ja se kokee esteitä, kun ei ole tarvitse tietoja, joten yritämme parantaa tilannetta. Tässä näette, mitä olemme tehneet. Saatte lisätietoja, mitä tietoja olemme käsitelleet. Eli julkisesti saatavilla tiedot ovat tässä. Se osoittaa, mikä on tilanne kaiken kaikkiaan. Tämä on siis näyte STG Index Rankingista, että mitä tässä nähdään, no niin kannustavaa myös Euroopan näkemästä, että Euroopan maat ovat listan kärkisijoilla yleensä. Kestävyyden tavoitteet äh, ovat tarina Euroopalle, koska totta sitä, että maailma on nyt ottanut eurooppalaiset äh, agendat äh, osakseen. Tietysti tässä on eri fokuksia, mutta Tämä on selvästi Euroopan agenda, eikä Yhdysvaltain malli ole kyseessä tai Kiinan malli. Joten Eurooppa pärjää melko hyvin. Tässä näette tuon tulostaulun. Mä tuloksen no, usean indikaattorin mukaan nollasta sataan, niin sata tarkoittaa sitä, että on päästy optimiin ja nolla tarkoittaa sitä, että on ihan pohjalla. Tätä ei ole mitattu muuttuu suhteessa vaan absoluuttisesti, eli mitä pitää saavuttaa, saatetaan kasvihuonekaasupäästöjen alentamisia, lapsikuolleisuutta ja muita normeja. Tässä näette paljon variaatiota. Yhdysvallat on siellä 42. Tämä on johtanut yllätyksiin. Toisella puolella Atlanttia, mutta tämä johtuu siis siitä, että tämän huomioon sen tulotaso, niin lapsikuolleisuus on melko korkealla kuitenkin siis suhteessa siihen on valtavasti ongelmia aseväkivaltaan liittyen epätasa-arvoisuutta on paljon niin myös ympäristöpuolella Yhdysvallat on huonosti paljon työtä riittää myös Euroopassa. Mitä selittää sen? Eli tässä yksi esimerkki, minä pyrittiin kehittymään kehitysmaihin, mutta tässä myös tietoja Euroopan maista. Tässä Indonesia esimerkkinä, en tiedä näettekö yksityiskohdat, muuttaa näette, että Indonesia on noin 100 kautta 157 keskellä näette muita kehityksen mittareita. Tässä näette, eli Indonesia pärjää paljon varmiin globaalissa kilpailukykykysymyksessä. Tässä siis he ovat priorisoineet äh, lisäksi BKT per capita tilanne on hyvä, mutta kaiken kaikkiaan stg tavoitteet ovat haasteita, joissa maa ei ole keskittynyt niihin tyydyttävästi ja sama pätee Euroopan maihin, jossa katsottaisiin, että kotona alaoikealla näette tuon kaavion, joka kvantifioi per tavoite sen, mikä keskiarvosaavutus on. Pääviesti, jos katsotte alas, on, että nämä ovat ne tavoitteet, joissa on poliittisia prioriteetteja, jotenkin kaksi toimenpidettä, joissa valtio on, on päänyt huonosti ensinnäkin tavoite kaksi Indonesia siinä tämän haaste aliravitsemus 157 maata on tässä mukana ja tästä nyt sitten yksityiskohtia, mutta tässä nämä tiedotkin 20 maille, joten näette ylhäällä ei OECD-maata, alhaalla 20 maat, jotka ovat toisen jäseniä mukaan lukisut jäsenmaat eu myös. Ja tässä pääviesti on se, että on paljon punaista, paljon punaista väriä, mitä, mikä ei näy selvästi kotimaisissa keskusteluissa – paljon tietoa on, jota korostaa. Toivottavasti se auttaa teitä arvioimaan jäsenvaltioiden panoksen ja missä voidaan pärjätä paremmin. Tavoite 17 viimeinen oikealla, kansainväliset kumppanit, siinä näette paljon punaista jäsenvaltioiden parissa. Virallinen kehitys saapuu, mutta myös muut kysymykset, jotka mainittiin keskustella, vero, paratiisit, pankkisalaisuus, jne positiivisia ja negatiivisia, ja sanoit, että ja tämä on mielenkiintoinen päätelmä tästä työstä. Tämä kaavio osoittaa BKT per capitan, eli maat aivan oikealla ovat rikkaat maat, ja sitten vertikaaliaksilla on nuo heitusvaikutukset, eli mitä korkeammalla maa on, niin sitä negatiivisemmat nuo heitusvaikutuspolitiikalla ovat, mutta tässä pitää huomioida ympäristöpolitiikat, rahoituspolitiikat, Eh, turvallisuuskysymykset. Ja näette, että tässä on Euroopan maita, jotka pärjäävät huonosti. Ylhäällä näkyy Sveitsi, no EU-jäsen, mutta Alankomaat, Kypros, Belgia pärjäävät melko huonosti, mutta myös paljon varjaa, Tanska, Islanti ovat tuolla alhaalla tai melko alhaalla. Ja sama tulotaso tämä herättää kysymyksiä. Tästä ei ole keskusteltu riittävästi meistä Eli mitä vaikutuksia on, jos katsotaan näitä muita toimenpiteitä, mikä on tärkeää. Tätä voidaan katsoa myös alakansatasolla. Tätä on tehty Yhdysvaltain osalta siinä. ST-kehystä on sovellettu kaupunkeihin, ei nyt mene yksityiskohtiin, mutta jos katsotaan niin näitä tietysti, että punaiset kaupungit ovat ne, no ne alueet, jossa nähtiin muutosta viime vaaleissa äänestyskäyttäytymisessä. Ja tämä osoittaa sitä, miten SDG-tavoitteet ja tasollisen tavoitteet. Um, issues can become a useful Sosiaaliset tavoitteet pitää huomioida loppuun, tulevat toimet. Toivomme, että tämä auttaa teitä julkaisemme seuraavan version ensi kesänä. Tässä on tietysti kaikista EU-jäsenvaltioista. Katsomme suuntauksia, Olemme menossa kohti tavoitetta vai ei Tämä täydentää Eurostatin raporttia, joka viime viikolla suosittelen teille kaikille. Siinä katsotaan EU sisäistä tilannetta, mutta siinä puuttuu tiettyjä tietoja tarvitsemista, mitä maat itse tekevät, kun pyrivät panemaan täytäntöön näistä tavoitteet. Mitä siis tapahtuu konepelin alla ja sitten katsomme suurempia alueellisia STG-tavoitteita. Sitten otetaan indeksit afrikkalaisten kumppaneiden kanssa – se on myös ASEAN-maita, Kiina on tärkeää, tässä myös katsotaan silkkitiemaita, ja sitten keskustellaan myös Euroopasta, eli joutuisin täydentää tehtyä työtä, Eurostat tekee kaupungit sitten, ja kestävä kulutustuotanto kuorossa Paljon tietoja on saatavilla, joita voidaan käyttää, osaa käytetään, mutta osa niistä ei ole saatavilla hallitukselle ja Tämä voi auttaa. Kiitos. Muchísimas gracias, señor Smith-Traub. Ahora... Erittäin paljon kiitoksia, herra Schmidt-Traub. Ja nyt ähm, Kate Pentus Rosimanukselle, joka on Viron parlamentin ulkoasian valiokunnan varapuheenjohtaja. Hän haluaa, haluaisi hänen antaa puheenvuoron. Hänen maansa on tällä hetkellä. Puheenjohtaja Maa, olkaa hyvä. Kiitoksia arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät kansallisten parlamenttien jäsenet. Kiitoksia tämänpäiväisestä keskustelusta. Se rooli, mikä teidän valiokunnallanne on siinä, että äh, katsotaan äh, poliittisten sitoumusten täytäntöönpanoja, että varmistetaan, että meidän apumme todella päätyy niille, jotka eniten tukea äh, tarvitsevat, on ollut erittäin tärkeä. Varmaan ei ole kovinkaan monta eh, ihmistä, jotka vielä epäilevät sitä, että kestävän kehityksen tavoitteet ovat oikeita ja tarpeellisia, mutta kun on kyse tällaista tavoitteista, niin eh, on aina se sama ongelma. Täytäntöönpano on se, joka on tärkeintä. Ja yksi huoli, joka EU:ssa nousee yhä voimakkaammin esiin, on se, että akuutit eh, sisäiset ongelmat saattavat mm, sumentaa laajemman näkymän. Monissa jäsenvaltioissa on varmaan vielä ihmisiä, jotka esittävät kysymyksiä, miksi me vielä kiinnitämme niin paljon huomiota asioihin rajojemme ulkopuolella, kun me emme ole ratkaisseet ongelmia omassa maassamme. Jos oma katto vuotaa, niin miksi kiinnittää huomiota naapuritaloon, jossa ikkuna on rikki, näin sanotusti. Joten tarvitaan kärsivällisyyttä, rohkeutta, halukkuutta eh, selittää omissa kotimaissamme, miksi meidän velvollisuutemme ja myös oman etumme mukaista on eh, tukea kehitystä, kestävää kehitystä rajojemme toisella puolella. Ja on myös tärkeää pitää mielessä, että tällä hetkellä 85 prosenttia Euroopan kansalaista uskoo, että on tärkeää auttaa kehitysmaiden kansalaisia. Ja kaksi kolmasosaa EUn kansalaisista uskoo, että avun köyhille maille pitäisi olla EUn prioriteetti ja että EUn pitäisi täyttää sitoumuksensa ja jopa korottaa niitä. Aktiivisen keskustelu kestävän kehityksen tavoitteista tapahtui silloin, kun ähm, rahoituskriisi äh, oli juuri voitettu, sen huippu oli ylitetty ja maahanmuuttokriisi ei ollut vielä äh, saapunut tänne. Mitä sen jälkeen on tapahtunut? voidaan sanoa, että yksikään niistä kriiseistä, joka meillä on ollut takanamme, niitä ei ole vielä ratkaistu. Ja surullista on se, että niitä ei varmaan ratkaista ihan lähitulevaisuudessa jos äh, lisäämme sen tietoisuuden, joka, tiedon, joka meillä on megatrendeistä, jotka vaikuttavat maailmaan seuraavan 30 vuoden aikana, olkoon kyse sitten ilmastonmuutosta, äh, maailman väestön kasvusta, äh, luonnonvarojen vähyydestä, mm, epäonnistuneiden valtioiden lisääntymisestä, väestörakenteen muutoksesta, niin on aivan selvää, että tarve kohdistetulle tuelle ei tule vähenemään, vaan ainoastaan lisääntymään. 2030 agenda ja kestävän kehitysten tavoitteiden saavuttaminen ovat pitkän aikavälin tavoitteemme, jonka pitäisi olla prioriteetti kaikille puheenjohtajavaltioille vuoteen 2030 asti ja mahdollisesti myös sen jälkeen. Ne ovat myös tärkeä prioriteetti nykyiselle Viron puheenjohtajakaudelle eh, ja kertoakseni teille esimerkin. Meidän puheenjohtajavaltiomme oli hyvin ylpeä voidessaan osallistua eh, heinäkuussa YKssa eh, sivutapahtumaan, jossa keskityttiin eh, kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon globaalissa tekstiili teollisuudessa. Tekstiiliteollisuus on valtaisa teollisuuden haara, mutta valitettavasti myös eniten jätettä ja saastetta tuottava ala. 80 prosenttia materiaalista hukataan, tuotanto vaikuttaa hyvin haitallisesti ympäristöön ja herra Elliot Harris New York Kuitenkin YK ympäristötoimiston johtaja sanoi tuossa tapahtumassa, että jos haluamme onnistua kestävän kehitysten tavoitteiden täytäntöönpanossa, niin sitten meidän täytyy tietenkin ottaa ähm, merkittävät alat mukaan. Ja tekstiiliteollisuus on valtava ala. Ilman sitä on todennäköisesti mahdotonta saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet maailmanlaajuisesti. Äh, vaatteiden täytyy olla osa äh, kiertotaloutta, meillä täytyy olla elinkaari lähestymistapa, jotta pystymme saamaan aikaan muutosta. Samanaikaisesti meidän on pidettävä mielessä, että tämä teollisuus on tärkeää eri maille. Bangladesissa tämä on esimerkiksi suurin vientiala, joten meidän on puhuttava myös suoraan kyseessä oleville hallituksille ja näille yrityksille ostajat voivat sitoutua kehittämään parempia olosuhteita ja silloin niiden on vaadittava eh, tietynlaista kestävyyden ja laadun tasoa, ihan sama missä tuotanto tapahtuu, koska ostajat ovat niitä, jotka aiheuttavat tämän ympäristövaikutuksen ja myöskin vaikutuksen ihmisiin. Eh, eh, valiokunnan puheenjohtaja edustaja Mäkevän myös piti hyvin innostavan puheen. Hän kertoi YK EUn e vaateteollisuuden lippulaiva-hankkeesta. Tämä hanke alkoi tämän hirveän Bangladeshin vaatetehtaan onnettomuuden jälkeen ja siinä tavoitteena on edistää parhaita käytänteitä. OECD hän hyväksyi sitovia due diligence suuntaviivoja siitä, miten ymmärtää näitä tuotantoketjuja paremmin, mutta jonkun on pantava ne myös täytäntöön. Teidän valtuuskuntanne selitti tätä asiaa hyvin selvästi New Yorkissa. Eurooppalainen kehityspolitiikkaa koskeva konsensus antaa uusia mahdollisuuksia lähestyä 2030-agendaa mukaan lukien digitaalisten ratkaisujen ja teknologioiden käyttö, mutta on tärkeää, kuten edeltävässäkin sessiossa sanottiin, että köyhyyden vähentäminen on EUn kehitystavoitteiden ytimessä. Lopuksi haluaisin vielä korostaa sitä, että sen lisäksi, että yritetään saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet kumppanimaissa, EUn ja sen jäsenvaltioiden tulisi myös toteuttaa nämä tavoitteet sisäisesti. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat universaalit, ne koskevat kaikkia maita, emmekä me pysty oikein vakuuttamaan muita toteuttamaan niitä, jos meillä ei ole selvää visiota siitä, miten saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet kotopuolessa. Ja kuten täällä useasti olen sanonut, kansallisilla parlamenteilla on tässä erittäin tärkeä rooli. Euroopan unionille yksi pääkysymyksistä seuraavan 20-30 vuoden aikana, seuraavien vuosikymmenen aikana on se, että miten pysyä kilpailukykyisenä ja miten parantaa kansalaisten hyvinvointia – kestävän kehityksen tavoitteet eivät ole ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa, mutta ne ovat tarpeellisia välineitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Joten kiitoksia mielenkiinnosta ja tästä tämänpäiväisestä keskustelusta. Muchísimas gracias. Paljon kiitoksia. Hyvin paljon kiitoksia. Nyt seuraavaksi annan ähm, herra Giacominille puheenvuoron. Hän on ulkosuhde hallinnon edustajan unionista. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Johdantona on tärkeää todeta, että kestävä kehitys on Euroopan arvojen ydintä ja se on hyvin tärkeä Euroopan unionin tavoite. Euroopan unioni myöskin on ollut tärkeässä roolissa, kun äh, 2030 agenda YKssa syyskuussa 2015 hyväksyin ja on täysin sitoutunut siihen, että tätä agendaa sekä kotona että ulkomailla toimeen pannaan. Meidän, meitä pyydettiin keskittymään kansainväliseen aspektiin, joten en tätä sisäistä käsittele, mutta haluaisin sanoa, että työtä tapahtuu myöskin tämän sisäisen haasteen parissa. Me julkaisemme asiasta kertomuksen ensi vuonna ja vuoden 2018 komis- alussa komissio tulee tapaamaan tammikuussa ja Eurostat-puitteista tullaan julkaisemaan 20. päivä marraskuuta. Tämä on hyvin tärkeää, kuten aikaisempikin puhuja sanoi, mielestäni on tärkeää tässä tehdä yhteys meidän kotona tehtävän työn välille – sen työn, että teemme jotta voisimme varmistaa sen, että kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpano etenee näiden kahden osion välille. Ulkosuhdehallinnon osalta haluaisin sanoa jotakin, minkä jo tiedättekin, Euroopan unioni saa paljon edistystä aikaan tällä alalla. Vuonna 2016 globaali strategia Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla tarjoaa katsauksen uskottavan Euroopan unionin sitoumuksen maailmassa ja kestävän kehityksen tavoitteet tulevat olevan läpileikkaava ulottuvuus tässä globaalissa strategiassa. Tänä vuonna myöskin Euroopan unioni on sopinut uudesta Euroopan kehityskonsensuksesta. Tämä on uusi puitteisto kehityspolitiikan lähestymistavoille Euroopan unionin toimielimissä ja jäsenmaissa ja uusi lähestymistapa, joka ikään kuin rakentuu kestävän kehityksen tavoitteiden ympärille. Tämä uusi konsensus merkitsee uuden kauden alkua Euroopan unionin yhteistyössä. Me teemme yhteistyötä kumppanimaiden kanssa ja pyrimme toimeenpanemaan 2030 agendaa Esimerkiksi meillä on yhteisestä ohjelmien suunnittelusta kokemusta. Pyrimme toimimaan johdonmukaisemmalla tavalla. Tämä uusi konsensus myöskin lähestyy kehitysyhteistyötä laajemmasta näkökulmasta. Euroopan ulkosuhdehallinto on mukana tiettyjä haasteita käsittelemässä, kuten turvallisuus, maahanmuutto, kauppa, ympäristö- ja ilmastokysymykset. Meillä on siis hyvin kattava lähestymistapa kehitykseen. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, uusi Euroopan investointiohjelma pyrkii ohjaamaan kestävän kehitykseen investointeja Afrikkaan ja naapurustoalueelle. Se on tästä uudesta lähestymistavasta hyvä esimerkki. Mitä tulee yleisemmin äh, globaalin strategian toimeenpanoon? Ensinnäkin tämä globaali strategia tunnustaa sen, että vaurauden pitäisi jakautua, ja tämä tarkoittaa sitä, että kestävän kehityksen tavoitteet pitäisi tunnustaa ympäri maailman. Samaan aikaan on hyvin tärkeää myöskin ajaa turvallisuutta ja rauhaa sekä vakautta Ja samalla 7. Ähm, kesäkuuta hyväksyimme Resilience-ohjelman, kestävyysohjelman, joka pyrkii kaikilla tasoilla siihen, että köyhyys, konfliktit, hauraus äh, ja pakotetut äh, muuttoliikkeet lakkaisivat. Nämä ovat asioita, joita tulee yhdessä ratkoa. Meidän tulee tukea sekä valtioiden että muiden yksikköjen kestävyyttä, sietokykyä. Tämä sietokyky, lähestymistapa on suuri muutos. Meillä on pitkän aikavälin riskiarviointi ja me korostamme ennaltaehkäisyä ja poliittisia ja diplomaattisia Euroopan unionin ratkaisuja. Kaikki nämä asiat täytyy saattaa johdonmukaisesti yhteen, jotta voisimme tukea kestävän kehityksen kapasiteettiamme. Esimerkiksi tässä puhuin suunnittelusta. Meillä on pilottihankkeita ja äh, hauraissa valtioissa varhaisen varoituksen järjestelmä käytössä. Ja me myöskin pyrimme kehittämään ajatusta inhimillisen kehityksen keskuksista. Otamme kaikki nämä erilaiset äh, ulottuvuudet mukaan erilaisen haurauden tai eri konfliktit harkintaan. Sietokyvyn kasvattaminen pyrkii siihen, että yhteiskunta olisi sietokykyisempi. Tämä on muutos aikaisempaan haurauteen verrattuna, mutta ei suuri muutos konfliktin ehkäisyn alla. Kiitoksia. Thank you so much, Mr. Giacomini. Hyvin paljon kiitoksia. Ja nyt antaisin kollegoille puheenvuorot. Kuten selvää, meidän täytyy puhua hyvin lyhyesti, jotta kaikki saisivat mahdollisuuden käyttää puheenvuoroja. Kaksi ja puoli minuuttia puheaikaa jokaiselle ja todellakin pyytäisin, että esittäydytte ennen kuin käytätte puheenvuoron. Kertokaa, kuka olette ja mistä tulette. Jos teillä on kysymys, kertokaa, kenelle kysymys on suunnattu Jose Antonio Rubio. Espanjasta olkaa hyvä. Hyvää aamupäivää. Kiitos puheenjohtaja. Niminen on Jose Antonio Rubio. Olen senaattori Espanjasta. Ensinnäkin kiitos ja onneksi olkoon tämän kokouksen järjestämisestä, sillä Agenda 2030 toimintaohjelma on asia, joka tulee olemaan tärkeä politiikassamme jatkossa sillä ihmiskunnan turvallisuus tulee riippumaan näistä asioista. Espanjan senaatti on järjestänyt uusia toimenpiteitä, joilla voidaan lisätä tietoisuutta, erilaisia valituskampanjoja, jotta nämä tavoitteet saadaan agendalle. Olemme huolissamme siitä, että ihmiset eivät tiedä tarpeeksi näistä asioista ja jopa poliitikot eivät näistä tiedä tarpeeksi näistä kehityksen tavoitteista, joten yritämme kovasti viedä näitä asioita eteenpäin ja olemme perustaneet jopa erityiskomitean, joka käsittelee tavoitteiden täytäntöpanoa. Tämä kuuluu koko julkishallinto ja kansallisyhteiskunta laajemmaltikin. Ja tuossa ryhmässä tiedon puute on tullut ilmeiseksi joten helmikuussa aiomme järjestää kokouksen, johon osallistuu vaikka kaikkien kansallisten parlamenttien puhemiehiä ja edustajia ja mukana myös alueparlamentin edustajia Espanjasta, joten aluehallinnon ja paikallishallinnon edustajia Tavoitteena on saada Agenda 2030 eteenpäin ja tarkastella samalla myös toimintasuunnitelmaa, jonka Espanja tulee ottamaan käyttöön. Kiitos. Yes, ahora la señora María Manuel Rola de Portugal. Paljon kiitoksia seuraavaksi. Ähm, Maria Manuel Rola Portugalista. Tarde. uh, na análise dos... Um, de... Hyvää huomenta. kun analysoi näitä indikaattoreita, joita tänään esiteltiin, on varsin selvää, että Eurooppa on erilainen, mutta me olemme erittäin huolestuneita ähm, negatiivisten tekijöiden ulkoistumisesta. Sillä on ollut varmasti vaikutusta äh, kestävän kehityksen tavoitteisiin. On eräs asia, jonka haluan nostaa esiin. Se koskee Portugalia ja Espanjaa, Iberian niemimaata, nimittäin ilmastonmuutos Iberian niemimaalla. Kestävän kehityksen tavoitteet 12, 13 ja 14 liittyvät ympäristöön ja ilmastonmuutokseen tämä nostaa esiin kysymyksen siitä, miten tätä mitataan, mitä tavoitteita on otettava huomioon. OECD-mait eivät onnistu kovinkaan hyvin. Niiden luvut ovat varsin huonot näiden kolmen kestävän kehityksen tavoitteen suhteen. Ja Portugalikaan ei ole pärjännyt kovin hyvin. Tietenkin on tämä metsäpaloilmiö, josta kärsimme, on hirveä jatkuva kuivuus Etelä-Euroopassa, joka ei näytä laantumisen merkkejä. Joten miten ryhdymme puuttumaan tähän? Miten vähennämme veden ylikäyttöä esimerkiksi yhdestä joen uomasta siirretään vettä toisiin maihin, erityisesti maihin, jotka eivät käytä vettä kovin paljon. Ja tässä tapauksessa puhun siitä, että vettä on käytetty intensiiviseen maatalouteen. On veden puutetta Espanjassa, se taas vaikuttaa Portugaliin. Resurssien puute tarkoittaa enemmän siirtolaisuutta, mahdollisesti jopa sotaa. Kaikki nämä asiat on pidettävä mielessä, ei pelkästään globaalisti, vaan myös paikallisesti. Joten haluaisin siirtää tämän paikalliselta tasolta laajemmalle maailmanlaajuiselle tasolle. Kiitos. Yes. Eh, Susan Kurs de Austria. Paljon kiitoksia Susan Kurs Itävallasta. Danke, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Susanne Kurz Itävallan parlamentista. Aktiivinen vastuuntainen kehityspolitiikka on koko yhteiskunnan ja koko valtion tehtävä Itävallassa. Siinä on useita toimijoita mukana. Tämä tietysti liittyy myös tuohon Agenda 2030 tavoitteen saavuttamiseksi ja niiden täytäntöpanoon. Itävallan kehitysyhteistyö luo mahdollisuuksia edistää vapauksia ja itsemääräämisoikeusta kaikille ihmisille – pyritään vähentämään maailmanlaajuista köyhyyttä, pyritään varmistamaan rauha ja ihmisten turvallisuus sekä myös ympäristön suojelu. Ja tietysti pitää omia luonnonvaroja suojella. Nämä tarvitaan tavoitteita Itävallan kehitysyhteistyölainsäädännössä. Sitten strategisia suuntauksia kehityspolitiikassa ja siinä yhteistyö Itävallassa on tärkeää. Sitä vastaa ulkoministeriä, Ocean Development Agency, ADAR, eli tällainen kehitysyhteistyövirasto, sopii ohjelmista ja hankkeista ja panen täytäntöön yhteistyössä julkisten toimijoiden kanssa, kehitysjärjestöjen kanssa ja mukana on myös yrityksiä, mutta on myös useita muitakin julkisia toimijoita, muun muassa Itävallan kehityspankki, joka 2030 toimivan tavoitteita tukee. 2015 Itävallassa on 1,2 miljardia euroa käytössä julkiselle kehitysavulle Tämä on valitettavasti, täytyy todeta, vain hyvin kaukana tuosta 0,7 prosentin tavoitteesta, mutta Itävallassa olemme valmiit tuota kehitysapua nostamaan. On puhuttu näistä 2016 katastrofeista sen myötä tukimäärä neljäkertaistettiin ja Ocean Development Agencyn budjettia on tarkoitus nostaa 7 miljoonasta 154 miljoonaan euroon 2017 vuonna. Tuo talousarvio 24 miljoonaa euroa arvostamme kovasti. Tavoitetta kuusi, vesihuoltoa Itävalta on puheenjohtajana näissä vesien kysymyksissä Ugandalaisessa järjestössä. Siellä on edistetty paljon viimeisten vuosien aikana ja tässä ADAR, eli tämä Itävallan kehitysvirasto, on myös saanut tukea Euroopan komissiota, se on saanut sillä tehtävän jatkaa työtä. Ja siinä on saatu 30 miljoonaa euroa käyttöön. Kiitos. Thank you so much. Now I give the... Paljon kiitoksia seuraavaksi. Antaisin Heidi Hautalalle, vihreiden Euroopan, Euroopan parlamentin jäsenelle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Much, uh, chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minua kiinnosti suuresti Bethelmas Foundationin esitys erityisesti siinä, että ensimmäiset maat ähm, kestävän kehityksen tavoitteiden ne olivat äh, Pohjoismaita. Tämä todennäköisesti osoittaa, miksi pohjoismainen malli on houkutteleva, mutta sitten seuraava kuva osoitti, että rikkaat maat, joihin nämä maat tietenkin kuuluvat, äh, tuottavat tällaista kestävän kehityksen tavoitteiden spillover ylimenoefektiä. Haluaisin tietää, mikä mielipiteenne on tässä. Ja sitten Rosa Pentusmas puhui hyvin paljon yritysten vastuusta. On selvää, että jos kutsumme yksityisen sektorin osallistumaan työhön, meidän täytyy vaatia vastuullisuutta yrityksiltä. Ja tähän tiedätte tämän erittäin hyvin, hyvä puheenjohtaja, todennäköisesti enemmän kuin, paremmin kuin lähestulkoon kukaan muu. Me olemme taistelleet jotta olisi voinut vakuuttaa Euroopan komission siitä, että meillä tulee olla pakolliset säännöt yrityksille niiden äh, työstandardi, ympäristö ja suojelu mm, toimia suhteen. Sanoinpa, että suurin osa Euroopan parlamentissa tukee tätä linjaa, mutta olisi mielenkiintoista kuulla, mikä tilanne on, jos kansallisessa parlamentissa keskusteltaisiin. Kiitos. Thank you, Heidi. Kiitoksia Heidi. Seuraavaksi puheenvuoron saa Ali Wakil Nigeriasta. Uh, thank you, Chair. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät valtuuskunnat, minä olen senaattori eh, Nakili Nigeriasta. Halusin sanoa, että kaikki kaikki eivät ole tietoisia siitä, että Niger on yksi väestö, yksi valtio, jossa on eniten väestöä Afrikassa. Siellä on suuria mahdollisuuksia, mutta suuria haasteita, kapina, katto, etninen identiteetti, kriisi. Ja jos katsotte UNDPn ohjelmia, niin se on yksi köyhyyden eniten runtomista maista. Noin kaksi ja puolisen vuotta sitten saimme uuden johtajan, joka on tuonut terveyttä Nigeriaan luonteelta kannalta ja integriteettinsä takia ja sillä tavoin tuonut meille hyvää hallintoa. Kaikki köyhyyteen ja rikoksiin liittyvät ongelmat voidaan ratkaista ainoastaan hyvän hallinnon kautta ja hyvän johtajuuden kautta auktoriteettinsa avulla hän on tuonut paljon muutoksia korruption torjunnassa. Esimerkiksi puhuttiin pääoman äm, paosta, joka vaikut, vaikeuttaa kehitystä kehitysmaissa johtuen korruptiosta. Me olemme nyt panemassa täytäntöön korruptiovastaisia lakeja. Hän on myös luonut eh, talouskasvu- ja elpymisohjelman 2017-2020. No, Nigerian talous voidaan uudelleen elvyttää. Me olemme sitoutuneet sosiaalisen yhteenkuuluvuuteen, taloudellisen yhteenkuuluvuuteen, naisiin, nuorison ja koulutukseen, koulutusvaliokunta, jonka mukana on 36 eh, Nigerian osavaltiota eh, ja paikallishallinto yrittää käynnistää koulutuksen paikallistasolla. Meillä on rohkaisemme kulttuurisen koulutuksen erityisesti pohjoisen lapsia, jotka eivät käy koulua. Meillä on kulttuurisiirto, jossa heikoimmat voivat saada kuukausittaisen stipendin koulutusta varten. Sitten meillä on myös taloudellinen ohjelma, joka on kohdistettu erityisesti naisille, tarjoaa heille pääomaa. Kun yritämme poistaa köyhyyttä Nigeriassa äh, 2016, 2017, 2018 äh, budjeteissa me olemme miljardin nera antaneet äh, kunto, kunnalliselle asuntotarjonnalle niin, että tavalliset nigerialaiset voivat saada kodin. Me luomme lakeja, jotta saadaan aikaa hyvää hallintoa ja jotta valtio talous kehittyisi ja yhteiskunta kehittyisi. Kaik- parlamenttina, jotta voisimme menestyksekkäästi panna täytäntöön budjetin ja kestävän kehityksen tavoitteet. Olemme luoneet valiokuntia. Meillä on senaatti ja parlamentti ja me olemme perustaneet valiokuntia. joiden jäsenten tehtävä on varmistaa, että tavoitteet saavutetaan ja on luot annettu ohjelmia meille kaikille, on kuultu EUta ja muita lahjoittajia niin, että parlamentin jäsenet tietävät, että heillä on valtaisa vastuu siitä, että köyhyys on poistettua. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi Monika Bartos Unkarista, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Monika Bartos Unkarista. Olen Unkarin parlamentin jäsen. Kiitos kutsusta tänne, jotta voimme jakaa ja keskustella kokemuksistamme. Osallistun usein kansainvälisiin foorumien kokouksiin. Olen myös jäsen kansassa valtuuskunnassa, Itävalmiisessa unionissa ja kuulen usein täysin konferenssien tärkeää, että kansalliset parlamentit esittävät tärkeää roolia siinä, kun pannaan täytäntöön näitä asioita. Kansanedustaja hän edustaa kansaa, hän on välittäjä hallituksen ja kansalaisten välillä. Ja se on edustajan tehtävä, että nämä suuret tavoitteet ja ideat saadaan käännettyä ihmisten kielelle – Voimme vain silloin saavuttaa tavoitteemme, jos yhteiskunnan ihmisten kanssa teemme yhteistyötä ja tavoittelemme yhdessä näitä tavoitteita, mutta minusta puhutaan myös ympäristösuojelusta kriiseistä jo vuosikymmeniä, mutta tämä on kaikki tapahtunut turhaan meidän aikalaisemmat niitä ihmisiä, jotka ovat vastuussa. Me olemme ne, jotka yhteiskuntaa ja tilanteesta toiseen. Meidän täytyy mennä kohti kestävää kestävä. Tähän ei voida päästä, jos ollaan pessimistejä. Kaikki pitäisi olla optimisteja. Katso luottavaisena tulevaisuuteen. Sen takia haluaisin piristää kollegoita. Tämä tulee onnistumaan vain silloin, jos tuemme, opetamme toisiamme ja jaamme kokemuksen. Jokaisella kansalla on omat kokemuksensa, mitä tulee luonnon katastrofeihin, kriiseihin ja niin edelleen. Minusta olisi hyvä, jos parlamentaarisella tasolla näistä parista käytänteistä voitaisiin keskustella. Tämmöisen kerätä meillä on myös tulossa seminaari helmikuussa, jossa Itä- ja keski-eurooppalaiset ja asialaiset maat ovat osallistumaan Unkari. Siellä tulee puhumaan vesitalouskysymyksistä. Presidenttimme työskentelee näistä kysymyksistä myös Kansallisesti Unkari vie tuotteita vesialalla, vedenpuhdistuslaitteita muun muassa. Tämä voisi olla meidän panoksemme tulevaisuuteen ja minusta meidän kaikkien pitäisi katsoa kotopuolessa, mitä voimme tuoda tuohon yhteiseen hyvän ja jossa jokainen voi tuoda omaa erityisosaamistaan. Näin voimme myös yhteistyössä saavuttaa enemmän. Kiitos. Thank you so much. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi Enrique Guerrero, tämän kehitysvaliokunnan jäsen ja Euroopan parlamentin jäsen. Olkaa hyvä. Eh, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti, että kansallisten parlamenttien jäsenille jäisi enemmän aikaa. Olen tietoinen siitä, että me keskustelimme kestävän kehityksen tavoitteista tänään ja siitä, mitä voimme tehdä niiden toimeenpanemiseksi kaikissa jäsenmaissamme. Me myöskin puhumme siitä, kuinka voimme vahvistaa eurooppalaista strategiaa, joka tulee tuottamaan solidaarisuutta. Mutta haluaisin käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseni, koska olen äh, humanitaarisen avun asioissa esittelijänä parlamentissa ja haluaisin seuraavan viestin välittää. Globaalilla tasolla kohtaamme dramaattisiin tilanteisiin, dramaattisia tilanteita. Tarvitsemme solidaarisuutta Euroopan unionin jäsenmaat ja unionilta. 65 miljoonaa ihmistä tarvitsee solidaarisuutta päivittäin. He ovat pakolaisia tai sisäisesti siirtymään joutuneita henkilöitä tai turvapaikanhakijoita. Välillä he ovat siirtyneet oman mantereensa sisällä, olisi hyvä, että eurooppalaiset pysähtyisivät ajattelemaan. Me kahtasi, kohtasimme lähestulkoon pitelemättömän kriisin, mutta tämä oli vain miljoona ihmistä. Meillä on kuitenkin Afrikan saarossa 20 miljoonaa ihmistä, jotka kärsivät tällä hetkellä nälästä ja nälän hädästä. Meidän täytyy olla tietoisia tästä, kun toimeenpanemme kestävän kehityksen tavoitteita. Ne ovat solidaarisuuden kannalta välttämättömiä tavoitteita, mutta solidaarisuutta tarvitaan myöskin niille, jotka kohtaavat paljon pahempia tilanteita. Tämäkin on sitoumus, joka kansallisten parlamenttien pitäisi tehdä. Ja kansallisten hallitusten ja Euroopan parlamentin. Kiitoksia. Mien. Kiitoksia. Ranskasta, Stepizero. Donc no, je suis... Puheenjohtaja Damien Pichot, Ranskan valmiuden jäsen ja kestävän kehityksen valiokunnan jäsen sekä myöskin Eurooppa-asioiden valiokunnan jäsen Ranskan tukista, kun 2015 YK hyväksyi 2030 ohjelman kehityksestä, jossa sovitaan sellaisista kesäisen tavoitteista, joita voidaan poistaa köyhyys, torjua epätasollisuus ja pelastaa maailmaa, kuten sanoit erittäin hyvin. Nämä tavoitteet liittyvät meihin kaikkiin ja Ranskan poliittiset toiminta tässä myös mukana. Tasavallan presidentti muistui tästä puheessaan syyskuun lopulla ja hän esitti toiveen, että kumppanit Afrikan kanssa olisi myös tärkeässä osassa Eurooppa jolle saareke. Ja tässä pitää pohtia ongelmia globaalisti ja kestävästi. Kansantasolla budjetti mikä sitä pitää nostaa. On faktaa, että se on progressiivisesti rapautunut 70-luvulta alkaen ja on hienoa, että presidentti on nyt sopinut tavoitteista, jonka myötä kehitysapu saavuttaisi 0,50 prosenttia BKTstä vuonna 2022, mutta kestävän tavoitteet enemmän kuin lukuja, sillä lukuja sinänsä merkitsee politiikkaa ja hallituksemme on luonut tai tulee luomaan helmikuussa ensi vuonna ministeriöllisen komitean, joka liittyy kansallisen yhteistyöhön ja kehitykseen ennen kaikkea tällainen toimenpide ja tavoite tarkoittaa sitä, että pitää ottaa huomioon kaikki kumppanit, mukaan lukien kansallisjärjestöt ja kansallisyhteiskunnat. Sitä me teemmekin. Tämä on tärkeää, sillä politiikkaa me eivät saa hämmentää keskustelua. Tämä tulee Ranskan kansalliskokouksemme parlamentaarikot olemme järjestäneet viime syyskuussa pyöräpyöräkeskustelun kestävän tavoitteista kestävän kehityksen valiokunnassa. Ja ulkoasian valiokunta seuraa näitä keskusteluja myös ja budjettikysymyksiä Kyse on horisontaalista tehtävästä, jokainen valiokunta, jokainen komitea seuraa kehityksen täytäpanoa omalla kompetenssialallaan. Tietenkin, että parlamentimme tietää, mitä haasteita tavoitteiden saavuttamiseen liittyy. Se haluaa tehdä yhteistyötä ja tavata eri toimintaa. Yhdessä me tulemme onnistumaan. Tämä on kaikki meidän vastuu. Kiitos. Merci beaucoup. Now I give the floor. Paljon kiitoksia seuraavaksi. Linna McAvan saa puheenvuoron. Ei. Ei sittenkään. Eli menemme eteenpäin. Maria Andersson Ruotsista. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että me Meillä on sama näkemys norjalaisen naapurin kanssa siitä, että tarvitsemme sosiaalista Eurooppaa, joka on avoin ja osallistava, jossa kauppa ja hyvä työ ovat tärkeitä välineitä köyhyyden torjumiseen Euroopassa ja ulkopuolella. Hyvä työ ja reilu kauppa ovat tärkeitä, jos haluamme saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet. Eurooppalainen konsensus on tärkeä tämän 2030 agendan vastuun saavuttamiseksi, mutta nyt meidän on toteutettava se, meidän kansallisten parlamentaarikkojen on painostettava hallituksiamme, jotta ne toteuttaisivat lupauksensa. Me tiedämme oikein tarkkaan, kuka häviää, hävisi, kun oli kyse vuosituhannen kehitystavoitteita. Me hävisimme ihmiset, joihin vaikuttivat sodat ja aseelliset konfliktit, mutta myös ihmiset, jotka elävät jonkin vamman kanssa. Ruotsin tuki menee suurimmalta osin kahdenvälisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kautta, esimerkiksi YK ja Maailmanpankin kautta. Ja tämä tarkoittaa, että me keskustelemme jatkuvasti näistä asioista ruotsalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka toteuttavat hankkeita ympäri maailmaa. Meillä on neljän, viiden vuoden kahdenvälisiä strategioita, jotka hallitus tuottaa ja jotka siinä Ruotsin kansainvälinen kehitysyhteistyövirasto toteuttaa. Ja tietenkin kestävän kehityksen tavoitteet ovat myös mukana näissä strategia-asiakirjoissa. Me kovasti teemme työtä Ruotsissa, voidaksemme paremmin vaikuttaa vähiten kehittyneiden maiden kehitykseen, Olemme varsin hyviä naisten osallistamisessa, mutta meidän pitäisi olla vieläkin parempia, kun on kyse vammaisten osallistamisesta. Ja lopuksi haluaisin sanoa, haluaisin siteerata erästä kollegaani viime sessiosta. Meidän tehtävämme on puolustaa kestävän kehityksen tavoitteita. Kiitoksia. Thank you so much. Paljon kiitoksia. Nyt annan puheenvuoro Gian Piero Gionalle Italiasta. Sì, grazie. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluaisin keskittyä tähän maahanmuuttokeskusteluun, sillä maahanmuutto olisi, olisi nyt hienoa, jos voisimme tehdä töitä siellä, missä elämme, eikä tämä kuitenkaan ole mahdollista. Kaikki tiedämme sen, me tiedämme, että hyvin paljon epätasapainoa esiintyy rikkaiden ja köyhien maiden välillä. Maahanmuutto tosiasiassa on yksi kaikkein suurimpia kehityksen voimia. 150 miljardia dollaria. Tähän meni viime vuonna yli kolme kertaa kolme kertaa se määrä, kun yhteistyöhön rikkaat maat käyttävät. Ja nyt vaikuttaa siltä, että korruptio kuitenkin sekaantuu näihin varoihin ne menevät suoraan tietyille perheille. Jos meidän pitäisi kuitenkin pyrkiä myös puuttumaan työllistymiseen, työttömyyteen kehittyvissä maissa. Meidän pitäisi olla realistisempia, tieteellisempiä. Meidän pitäisi ottaa huomioon se, että kun puhumme maahanmuutosta, niin puhumme myöskin kehityksestä. Emme puhu vain äh, kriisistä äh, tai maiden tyhjenemisestä tai tämän tyyppisistä ajatuksista. Ja sitä paitsi monet eurooppalaiset maat ja monet eurooppalaiset alueet tällä hetkellä äh, ovat kriisissä. Heillä on työvoimapulaa hyvin suuresti ja hyvin dramaattinen väestön vanhenemistilanne. Italia tässä tilanteessa viime aikoina on yli 400 000 meripelastusta tehnyt ja Libyan kriisi suoraan sanottuna tämä on ollut tilanne, jossa me teemme hyvin paljon enemmän kuin muut eurooppalaiset maat. Meidän pitäisi olla rohkeita kohdata nämä teemat, eh, eikä ajatella, että nämä ovat jotenkin tabuaiheita, tai näistä häviää ääniä, jos niistä puhuu. Jos me emme käsittele näitä teemoja, ne meitä käsittelevät. Eli meidän pitäisi olla rohkeita käsitellä näitä vaikeita aiheita, tehdä se kunnolla, Euroopan unionissa me voimme onnistua vain, jos meillä on johdonmukaista maahanmuuttopolitiikkaa, eikä vain jotakin hölmöilyä jokaisessa maassa, kun jokainen toimii omasta puolestaan. Meidän pitäisi pyrkiä yhdessä toimimaan. Kiitoksia. Thank you so much. Kiitoksia. Ana Terron, Espanjasta, olkaa hyvä. Presidenta, eh, bueno, en España... Kiitos puheenjohtaja. Espanjassa meillä on lainsäädäntö, joka korostaa parlamentin roolia siinä, kun vanha täytäntöön politiikkoja, joten tämän lainsäädännön valossa se huomioon ottaen kansainvälinen yhteistyön valiokunta on järjestänyt kokouksia asiantuntijoiden kanssa, kansallisyhteiskunnan edustajia ja muita ihmisiä, jotka tekevät töitä kentällä, mutta myös muilla osalla, jotka liittyvät kestävän tavoitteisiin. Eikä unohtaa sitä, että kestävän liittyvät kehitysyhteistyöhön ja muihinkin asioihin. En nyt mene yksityiskohtiin sen enempää, koska en halua viedä aikaa teiltä liikaa pois, mutta pääasiassa ne korostavat sitä, miten tärkeää on vastuullisuus ennen, eh, parlamentin edessä parlamentin pitää käyttää tarkastelua valtuuksien ja katsoa, mitä hallitus tekee. Ja olemme laatimassa yhteistä päätöslauselmaa, josta äänestetään parlamentin alahuoneessa joulukuussa. Ja tämä pitää olla prioriteetti meidän hallituksellemme ja tämä pitää olla horisontaalinen kysymys. Tämä voi olla vain mikään erillinen osio Tämä on hyvin tärkeää parlamentille kokonaisuudessaan olla mukana tässä valiokunnan työssä. Tähän liittyvät terveys, ympäristösuojelukysymykset, tietysti myös talous. Tämä vaatii lainsäädännöllistä muutosta, esimerkiksi kehitys saapuu lainsäädäntöön ja myös ulkoaisen kysymyksiin, joten kanssa parlamentit niin tulee olla täysin mukana ne niin pitää olla avoimia, jotta muut voivat osallistua ja kansallisyhteiskunta myös. Se on paljon kokemuksia tältä alalta. Sitten toinen asia, kestävän tavoitteet eh, eivät ole olemassa vain julkisen sektorin vaatimat tärkeitä myös yksityiselle sektorille – on hyvä, että olet molemmat mukana. Ja olemme kuitenkin päässeet tässä hyvin eteenpäin ja tuoneet yhteen parlamentit ja osallistaneet ne täytäntöpannoon ja monitorointiin, mutta ei riitä, että vain kokoustetaan ja unohdetaan sitten tulokset jälkikäteen. Meillä on velvollisuus saada aikaan tuloksia myös, sillä on selvää, että tässä on kiireisiä tarpeita ja ongelmat vain pahenevat. Kiitos. Muchísimas gracias, diputada Terron. Paljon kiitoksia, edustaja Terron. Nyt viimeinen puheenvuoro Marita Tirei Italiasta. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää mm, tämän valiokunnan puheenjohtaja tästä tärkeästä mahdollisuudesta keskustella parlamentaarikkojen kesken. Nyt kun että sitä, mistä on puhuttu viime päivinä, haluaisin puhua siitä, mitä Italian parlamentti on tehnyt. 31. maaliskuuta Italian senaatti hyväksyi lausunnon liittyen kehityspolitiikkaa koskevan konsensuksen, jossa puhutaan myös siirtolaisvirroista. Se on monimutkainen hanke ja siksi tarvitaan poliittisia vastauksia, jotka eivät ole mitään hätä ratkaisuja esimerkiksi Afrikan hätärahaston ja monien muiden välineiden pitäisi tehdä yhteistyötä kumppanimaiden kanssa, lähtömaiden ja kauttakulkomaiden. Senaatin mielestä tähän pitäisi myös antaa omia määrärahoja, jotta mm, voitaisiin puuttua siihen, että mm, kehitysapu liittyisi vain turvallisuuskysymyksiin meidän mielestämme on hyvin usein rikottu pakta sen vanda periaatetta aina silloin, kun jotkut jäsenvaltiot eivät ole kantaneet vastuutaan, kun on kyse pakolaisten uudelleen sijoittamisesta. Sitten pitäisi antaa mm, mahdollista myös Dublinin järjestelmän uudistaminen. Pitäisi olla automaattinen uudelleen sijoitusjärjestelmä kaikkien maiden välille. Matka tähän on vielä pitkä, mutta olemme luottavaisia. Italian parlamentti on tällä kaudella toteuttanut tärkeän asian nimittäin mm, kansainvälisen kehitysyhteistyönormin, josta on perustettu italialainen kehitysapuinstituutti, joka toimii autonomisesti, mutta kuitenkin ulkoministerin alaisena. Tämä italialainen järjestelmä sisää dynaamisia ja innovatiivisia ajatuksia ja tarkoituksena on ehkäistä se, että määrärahat hajaantuvat ja että keskitytään alueellisiin ja temaattisiin tavoitteisiin. Olemme antaneet yhä enemmän määrärahoja suhteessa ja tavoitteena on tämä 0,7 prosenttia. Olemme vielä kaukana siitä. Olemme siirtyneet 4 miljardista dollarista 2015 4,82 miljardiin vuonna 2016. Vielä eräs asia liittyen Afrikkaan. Sen kehitys on erittäin tärkeää äh, Italialle, koska äh, me olemme se maantieteellinen silta Afrikkaan. Italia on vaikuttanut tähän äh, maahanmuuton hätärahaston perustamisen, joka perustettiin Valetan huippukokouksessa ja olemme myös vaikuttaneet tähän maahanmuuttosopimukseen. 2017 on perustettu Afrikan erityishätärahasto ja juuri näinä päivänä kun tarkastellaan vuoden 2018 budjettia, yritetään tehdä Eurooppa, Afrikan hätärahasta rakenteille niin niitä varmistettaisiin, pitkän aikavälin tuki ja edistettäisiin Afrikan mantereen kehitystä ja varmistettaisiin se, että EUn toimijat lisäisivät ponnistelujaan. Kiitoksia. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por vuestros, eh, vuestras aportaciones en este inter... Paljon kiitoksia ja kiitoksia osallistumisestanne tähän keskusteluun. Ennen kuin annan kollegalleni puheenvuoron, haluaisin yhteenvetona todeta muutaman asian. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat universaali asia, kaikki ovat niistä vastuusta, sekä kehittyvät että kehittyneet maat, yksin että julkinen, yksityinen että se julkinen sektori. Ja olen sitä mieltä, että tapaa päästä eteenpäin – sen tulisi olla erilainen. Usein globaaliudella tarkoitetaan sitä, että rangaitsematta monikansalliset yritykset voivat polkea erilaisia standardeja täysin ilman mitään rangaistusta. Ja koskapa aloitimme tämän konfliktimineraalikeskustelun, keskustelun olisi ehkä hyvä miettiä sitovia sääntöjä liittyen liiketoiminnan eettisyyteen. Meillä on hyvin paljon raportteja ja tietoja konfliktimineraaleista ja myöskin parlamenttien hyvin paljon tekemää työtä. Esimerkiksi kansallinen parlamentti äh, Britanniassa on säätänyt lainsäädäntöä hyväksikäyttävän työhön liittyen. Alankomaissa ja muissakin maissa tapahtuu samoin. Meidän täytyy toimia näin. Meidän täytyy paremmin ja tehokkaammin kehitysyhteistyötä harjoittaa. Nyt äh, Fred Ahnelin kollegani, tämän valiokunnan jäsenen haluaisin esitellä. Hän vastaa yhteyksistä kansallisiin parlamentteihin ja hän tulee tekemään loppupuheenvuoron. Olkaa hyvä. Dear colleagues, it has been... Arvon kollegat, on ollut suuri ilo osallistua kanssanne tähän tärkeään kokoukseen, sekä käsitelty keskeisen tavoitteita, mutta myös konsensusta. Erittäin hienoa, että täällä on Euroopan parlamentin kollegoita, mutta myös kollegoita Afrikasta. He myös kommentoivat esitetyt kysymykset täällä, mikä on tärkeää käyttää tätä keskustelua. Ja ehkä voidaan siirtää tätä muihinkin maan osiin pitemmällä aikavälillä. Loppuhuomiot haluaisin nyt esittää, joita korostaa sitä, mitä unkarainen kollega sanoi, että pitäisi pysyä optimisteina, kun mennään eteenpäin näissä tärkeissä tehtävissä. On monia tilanteita, joissa on tehnyt tiivistä yhteistyötä. Ja palaa myös siihen, mitä sanottiin. No, rahoituskysymys on tässä kulmakivi ja Yhdistyneen kuningaskunnan kollega sanoi, että Britannia itse asiassa on päässyt 0,7 prosenttiin, mikä on urautava tilanne, jossa pitää pitää erotajasta, mutta antakin poistuvan viestin, että parlamentti on vaatinut 0,7 ja pidän tuota optimismia yli, jonka kollega esitti, että Unkari myös voisi päästä 0,7 prosenttiin, joka, mikä tulee parlamentilta, meidän pitää korostaa tätä ja itse asiassa meidän pitää nyt kyseenalaistaa koko se kehitys on järjestämisessä, Saksan hallitus myös sanoi, että meillä on 7 prosenttia, mutta siihen kuuluu tuo osuus, kun maan sisäisiä pakolaisia aloitetaan, mikä minusta virhe, joten pitää uudelleen pohtia noita laskutapoja. Kansanparlamentissa ja parlamentissa, jotta vedotaan uuden puitteista puolesta. Mitä tulee Saksaan pahoittelut muiden kolmen puolesta, meillä ei ole vielä hallitusta, joten Parlamentikaan ei voi vielä kokoustaa, mutta kommentoisi Saksaa vielä siten, että minun on tuo komitea, jossa on kansanjärjestöjä mukana myös, mutta se ei ole pohjois komitea, niin kuin kuultu muista jäsenmaista, kuten Romaniasta ja muista jäsenvaltioista, jotka olivat myös aluetasolla, joten Saksa parlamentin pitää myös oppia siitä, miten kestävyystavoitteet ovat horisontaalinen kysymys ja parlamentissa, no, nyt kirjastusvaliokunnan kokous on kyseessä ja opimme myös siitä, miten voidaan ottaa mukaan muut valiokunnat näihin kysymyksiin ja vertaan myös sen puolesta, että saataisiin komissiota vastaus sille Federica Mogherini ja Timmermansin oli tavannut ja vimitsan heidän kanssaan on New Yorkissa. Meillä ei ole vielä eurooppalaista lähestymistapaa siitä, mihin halutaan mennä, miten komissio vie eteenpäin tavoitteita, miten kohdennamme toimintaamme ja viemme tämän menettelyn Euroopan tasolle komission ja parlamentin puolesta, joten tämäkin on oppimisprosessi meillä. Ja Euroopan unionin pitää saavuttaa tavoitteet tulemme raportoimaan 2019 vuonna New Yorkissa, ja sen takia pitää olla hyvin vahvoja ponnisteluja, jotta voidaan onnistua. Vaikka nuo kaaviot nähtiin, kiitos Bertman säätiöille tuosta. Tämä antavat lisätietoja myös siitä, yleisesti ottaen olen kiitollinen, mitä Viron edustaja sanoi, sillä Viro esitteli niitä New Yorkissa, näitä kesällä, kesällä ja sanoi, että Lola Sanchezissa ryhmäkollega on laatinut kertomuksen tuosta tekstilialasta, sillä Euroopan komissio sanoi meille, että tulee olemaan aloite tuolla alalla kuten on nähty Saksassa, Alankomaissa ja Ranskassa erityistä. Siellä on nyt strategioita kestävämmästä toimitusketjusta. Ja olemme meillä yhteydessä komissioon tästä olisi hieno tilanne, jossa YK ja myös te kaikki kollegat se on siitä, että vaatetuskysymys on eteenpäin. Jos olette sitä lisätietoa, niin mielellämme tarjoamme niitä teille. Tämä kulkee käsi kädessä muiden valiokuntien kanssa, kuten mainittua usein ilmastokysymykset. Ja afrikkalaiset kollegatkin mainitsivat tämän, mitä tulee tekstiiliteollisuuteen. No vastuullinen kulutuskysymys on ollut tapetilla. Ja siinä on tämä tavoite numero 13, ilmastotoimet. Että tässä pitää, no olen jäsen AFET-valiokunnassa ja haluamme nyt yhdessä ympäristövaliokunnan kanssa saada kertomu- mietinnön ilmastodiplomatiasta. Siinä pyritään tuomaan asioita yhteen, ei vain kehitysvaliokunnan kautta, vaan myös muihin valiokuntiin. Lisäksi pohdin tässä jo tulevaa kokousta, jonka tulemme järjestämään. Ja pitäisi olla parhaita käytäntöjä, mutta olemme oppineet myös uusia asioita seuraavalla kerralla. Tämä pitää muistaa. Ehkäpä ensi kerran meillä on parhaita teitä, teidän maistanne, miten varmasti työssä ne käsitteette kestävyyden tavoitteita ja miten teette yhteistyötä yli valiokuntarajojen. Pitää nyt syventää tätä ensi kerralla. Ja lisäksi teille kaikille tiedoksi, että tämän kokouksen jälkeen ehdimme tapaamaan. Meillä on voilepälounas, joka tarjoillaan kahvilassa kolmessa kerroksessa. Eli yksi kerros alaspäin, se on tää, tässä koht, meidän suorameren alapuolellamme. Siellä voimme keskustella lisää rennossa ilmapiirissä ja keskustella Bertelsmann säätiön kanssa, joka on ollut täällä tänään. Olen hyvin kiitollinen kaikille tämän kokouksen järjestämisestä ja esimerkiksi nuo videotekijät, joka nähtiin tuossa alussa, mutta myös valiokunnan tiimille kiitos, kaikille meppien avustajille kiitos. Lisäksi valiokunnan kokous jatkuu iltapäivällä kello kolmelta, eli työ jatkuu silloin valiokunnan jäsenillä. Ja tiedoksi, että voitte ottaa valokuvia alussa näitte nämä kyltit, eli kestävän tavoitteet ovat tuossa ulkopuolella. Heti tuossa salin ulkopuolella oikealla puolella, jos haluatte ottaa kuvia tärkeimmän tavoitteen kanssa. Otamme teistä kuvan, aina voi laittaa sitaatti, voitte laittaa sen verkkoon ja saatte se sähköpostitse, jotta voitte käyttää sitä työtänne varten, somea varten. Lisäksi lähetämme teille Bertelsmann-säätiön tiedot, lähetämme tuon videolinkin voitte näyttää sen omille parlamentaarikoillenne ja lisäksi lähetämme teille tiedot konsensuksesta. Kiitoksia kovasti kommenteista ja kysymyksistä. Nyt odotan innolla tuota lounastapaamista tai valokuvia. Kiitos. Ja kiitos tulkeille yliajasta. Kiitos. Thank you. Thank you.